Good morning, colleagues, um, and welcome. Hyvää huomenta, kollegat. Tervetuloa tärkeään kokoukseemme, jonka aiheena on maahanmuutto ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa sekä palautukset. Libe-valiokunta järjestää tämän kuulemisen yhdessä DV-valiokunnan kanssa. Osa valiokuntalaisista on nyt matkalla Norsulurannikolla, eli paikalla ovat lähinnä live-valiokunnan jäsenet. Kokous välitetään internettiin suoratoistona ja näin myös yleisö voi seurata kokousta ja tiedot löytyvät myös parlamentin kotisivuilta. Tämä varmaankin kiinnostaa myös niitä jäseniä, jotka eivät normaalisti osallistu live-valiokunnan kokouksiin. Tarkoitus on käsitellä EUn ulkosuhteita, yhteyksiä kolmansiin maihin maahanmuuton hallinnassa ja varmistaa, että kuulemme päätoimijoiden näkemyksiä. Komissio, ulkosuhdehallinto, virastot, kansalaisjärjestöt, akateemiset tahot ja YK virastot tulevat kyseeseen. Kiitos jo etukäteen kaikille vieraillemme ja puhujille siitä, että olette tänään vierainamme. Tulkkaus on käytössä kaikilla EUn virallisella kielellä, paitsi tanskaksi, maltaksi, kroatian kielellä ja iirin kielellä. Yritän esittää alustuspuheenvuoron hyvin lyhyesti, joten saamme puheaikaa vieraillemme. Tänään meillä on kolme paneelia tässä kuulemisessa. Ensin käsitellään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja välttämätöntä demokraattista valvontaa ennen kaikkea kun kyse on kumppanuussopimuksista, puitteistoista. Sitten käsittelemme liikkuvuuskumppanuuksia vuoropuhelun ja yhteistyön välineinä kumppanimaiden kanssa. Ja kolmas paneeli käsittelee puolestaan EUn palautuspolitiikkaa. EUn maahanmuuttopolitiikan ulkoinen ulottumus keskittyy yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa, jotta voisimme puuttua juuri syihin ja säännön vastaisiin virtoihin kohti Eurooppaa. Kumppanuus ja yhteistyö alkuperä, transit ja kohdemaiden kanssa on oleellista, kun ajatellaan EUn maahanmuuttopolitiikan ulkoista ulottuvuutta. Tämänhän me tiedämme. Käynnistämme heti ensimmäisen paneelin. Siinä käsitellään maahanmuuttokumppanuuspuitteita ja yhteistyön vahvistamista. Ensimmäisenä puhujana on Leonello Cabrici. Hän on maahanmuutto- ja turvallisuuskysymysten pääosaston johtaja ulkoasianhallinnosta. 10 minuuttia. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kymmenen minuuttia, no teen parhaani, mutta minulla on aika paljon kyllä sanottavaa. Ja varmaan sanon asioita aika karikatyyrisellä tavalla ja hyvin sekavalla tavalla. Ja siksi teen johtopäätökset tässä heti aluksi. Eli jos tämän hämmentävän, niin tiedätte ainakin mitä haluan sanoa. Ja minulla on yksinkertainen viesti. Ei ole mitään tapaa puuttua maahanmuuttokysymyksiin yleensä ottaen, huolima, riippumatta siitä, ovatko he pakolaisia vai ei, mikäli meillä ei ole uskottavaa ulkopolitiikkaa EU:ssa. Ei voida käsitellä maahanmuuttoasioita yksistään, vaan se pitää tehdä yhteistyössä kolmansien maiden kanssa, läpikulkuja alkuperämaiden kanssa, ja meihin suhtaudutaan vakavasti ainoastaan, jos me suhtaudumme vakavasti siihen, mitä heille tarjotaan. Jos puhumme ainoastaan siihen, että palautetaan ihmisiä, niin silloin ei asiassa päästä eteenpäin. Me tarvitsemme kumppaneita, jotka ymmärtävät, että maahanmuutosta huolimatta heillä on suuria haasteita, eli heidän täytyy löytää oma sosiaalistaloudellinen taloudellinen mallinsa, joka toimii nyt haastavassa globalisoituneessa maailmassa. Ja jos on kumppanina tässä, niin silloin voi olla kumppanina myöskin maahanmuuton hallinnassa. Eli lyhyesti yritän nyt selittää, miksi viestini on tällainen. Nyt nopeasti käyn läpi kronologisesti ja historiallisesti kaksi junaa, joista Euroopan unioni on jäänyt kun ajatellaan maahanmuuttopolitiikkaa. Ja nyt on kolmas juna tulossa ja toivottavasti siitä nyt ei myöhästytä. New Yorkin iskujen jälkeen alettiin puhua terrorismin torjunnasta Lähi-idästä, Marokosta, Pakistaniin. Se oli Yhdysvaltojen kanta ja jossain vaiheessa myöskin jäsenvaltiot olivat melkein lähdössä mukaan, mutta onneksi eivät lähteneet nyt kun ajatellaan, mitä tapahtui. Ja sitten kehitettiin tämä naapuruuspolitiikka. Mutta jos katsotaan naapuruuspolitiikkaa 2003-2004, niin siihen aikaan oli tämä maahanmuuttokriisi Marokon ja Espanjan välillä. Ja toimielimet ehdottivat jäsenvaltioille, että se mitä nyt tarvitaan on, että hyödynnetään naapuruuspolitiikkaa, joka pohjautuu todelliselle kaksipuoliselle kumppanuudelle, jossa hyödynnetään yhteisön politiikan ulkoista ulottuvuutta kaikille alueille, oli kyse sitten liikennesopimuksista tai tutkimuksesta tai maataloudesta tai ihan mistä tahansa. Eli ne olivat ulkoisia ulottuvuuksia myöskin EUn politiikassa, jotka sitten olivat osa eurooppalaista ulkopolitiikkapakettia. Ja tätähän oli sitten myöskin pyydetty kolmansista maista. Ja tähän liittyi myöskin sitten se, että yhdessä puututaan maahanmuuttoon ja maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin. Ja tässä epäonnistuttiin, en nyt mene yksityiskohtiin, mutta se ei johtunut siitä, että politiikka olisi ollut typerää, vaan epäonnistuttiin siksi, että olisimme tarvinneet sitoumuksen näiltä muilta mailta ja todellista tukea kaikista jäsenvaltioista käytännön tasolla – ja siihen aikaan havaittiin, että tietyissä maissa, jos alkaetaan Benalin Tunisiaa, no se nyt ei oikeastaan halunnut olla mukana tässä toiminnassa. Ja meidän puolellamme oli vielä jäsenvaltioita, jotka ajattelivat näitä kahdenvälisiä suhteita kolmansien maiden kanssa sen sijaan, että käytettäisiin tätä sinisen lipun järjestelmää. Et, eli meillä oli eurooppalainen kanta ja jäsenvaltiot katsoivat, että kahdenväliset suhteet kolmansien maiden kanssa olivat kuitenkin tärkeämpiä. Joten siksi tämä politiikka ei onnistunut. Sitten toinen juna, josta jäätiin, oli heti arabikevään jälkeen, eli Benali oli pois kuvio, poissa kuvioista. Ja Euroopassa mentiin sitten katsomaan näihin maihin. Meillä oli tämä enemmän enemmästä periaate. Minä sanoin, että puhun hyvin karikatyyrisesti ja brutaalisti, Eli se oli tämä typerä more for more, enemmän enemmästä periaate. Siis mennään tunniseen ja sanotaan, että mitä enemmän te olette demokraattisia minun standardin mukaan, niin sitä enemmän saatte yhteistyötä minun puoleltani. Ja se oli aika typerää, se ei toiminut. Ja siinä meillä oli mahdollisuus kääntää tämä toisinpäin, miettiä tällaista järkevämpää, enemmän enemmästä järjestelmää. Eli mitä enemmän te päätätte yhdistää sosiotaloudellisen mallin Eurooppaan ja sen sisämarkkinoihin ja kaikkeen muuhun, niin sitä enemmän me pyydämme, että noudatatte meidän arvojamme, oikeusvaltioperiaatetta ja niin edelleen, ja sitten meistä tulee kumppaneita. Eli tässä ei pidä ainoastaan läksyttää, ja tämäkin epäonnistui. Ja nyt siis on, kolmas juna on tulossa, eli nyt kun oli tämä maahanmuuttokriisi, Sehän oli oikeastaan syyrialaisten pakolaisten kriisi. Ja kun katsotaan etusivuja lehdissä, niin tämän takia jäsenvaltioiden oli pakko reagoida. Ja no, sitten oli tämä Balkanin konferenssi, Valletan konferenssi, kivoja kokouksia. Olemme tehneet yhteistyötä näissä asioissa ja se on tärkeää, mutta silti ongelma on edelleen täysin sama. Eli jos meillä on nyt kumppanuuspuitteet, Eli meillä on todellista kumppanuutta ja kahdenväliset myönteiset agendat, jossa katsotaan politiikan ulkoisia ulottuvuuksia, niin nyt se täytyy sitten toteuttaa käytännössä. Eli kolmas juna on nyt tulossa ja toivottavasti Eurooppa ei nyt siitä jää sitten pois. Komission ja ulkosuhdehallinnon pitää todellakin tehdä yhteistyötä ja nyt on yhdistetty kaikki mahdolliset välineet, jotta meillä olisi kokonaisvaltainen lähestymistapa kuhunkin maahan. Jokaisen maan osalta tarvitaan paketti poliittista keskustelua, teknisiä neuvotteluita kaikilla aloilla. Näin nyt tehdään, eikä käytetä ainoastaan kehitysvaroja, ne eivät koskaan riitä, vaan meillä on myöskin muita välineitä, joita Eurooppa voi antaa. Esimerkiksi meillä on avoimien taivainen sopimus, maataloussopimuksia ja paljon muitakin välineitä. Ja nyt niitä käytetään kaikkia yhdessä kokonaisvaltaisella tavalla. Ja lopuksi vielä meillä on nyt tämä investointisuunnitelma, joka on aivan perustamanlaatuisen tärkeä. Sen välinen avulla julkiset ja yksityiset investoinnit voidaan kohdistaa näihin maihin, koska kehitysyhteistyövaroillahan ei pystytä puuttumaan maahanmuuton perussyihin. Meidän täytyy auttaa näitä kolmansia maita, jotka haluavat olla mukana yhteistyössä. Ja niitä, niitä pitää auttaa aikuistumaan lainausmerkeissä globalisoituneessa maailmassa sillä tavalla, että ne pystyvät hoitamaan näitä haasteita mukaan lukien se, että siellä vahvistetaan suvereniteettia ja että omat kansalaiset saavat sen, mitä ne tarvitsevat sen sijaan, että heitä ajettaisiin maasta ulos. Taidan nyt päättää tähän, koska puhuin jo aika pitkään ja jos teillä on kysymyksiä, niin ehkä voimme sitten käydä tästä keskustelua, erityisesti kun ajatellaan nyt tämänhetkistä tilannetta ja EUn ja Afrikan unionin välistä huippukokousta ja myöskin Libyan tämänhetkistä tilannetta, joka on hyvin ajankohtainen. Kiitos. Kiitos ulkosuhdehallinnosta. Hyvin tiivis, selkeä puheenvuoro. me käsittelemme kysymyksiä sitten kaikkien kolmen puheenvuoron jälkeen. Kiitos tästä. Seuraavaksi asiantuntija puheenvuoro Deven kutsusta. Kyseessä yhteistyö kehitysalalla. Leila Boudy toimii Caritas Euroopassa. Olkaa hyvä. And you're very welcome. Tervetuloa. First of all, I would like to, to thank you. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta saada esittää kansalaisyhteiskunnan näkemyksen tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Tänään haluaisin perustella sitä, miksi tarvitsemme enemmän liikkuvuuslähestymistapaa kumppanuuksissa. Ensinnäkin muutama sana Karitaksesta. Karitas Eurooppa on eurooppalainen eurooppalaisten karitasjäsenten verkosto, jotka ovat mukana maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa, humanitaarisessa avussa ja kehitysyhteistyössä. Tämä kumppanuussopimus käynnistettiin niin sanotun EUn pakolaiskriisiseurauksena, jota kylläkin paremmin pitäisi nimittää EUn solidaarisuuskriisiksi tai sisäisen politiikan kriisiksi, solidaarisuuskriisi suhteessa kolmansiin maihin. Haluan muistuttaa teitä siitä, että 85 prosenttia maailman pakolaisista otetaan vastaan kehitysmaissa. Jos katsotaan Jordanian kaltaista maata, yksi kuudesta siellä elävästä on pakolainen. Eli tässä yhteydessä, kun kolmannet maat tekevät jo aika paljon näiden pakolaisten auttamiseksi, niin EU:ssa maahanmuuttovirta johti siihen, että monet poliitikot pyrkivät lisäämään yhteistyötä alkuperämaiden kanssa tai kauttakulkumaiden kanssa – jotta voitaisiin tehdä yhteistyötä maahanmuuttajien parissa ja varsinkin typistää maahanmuuttovirtoja Eurooppaan. Kuten totesin aiemmin, aiemminkin, olemme käynyt yhteistyötä, tehneet yhteistyötä avainasemassa olevien kauttakulkumaiden kanssa ja alkuperämaiden kanssa, jotta päästäisiin pitkän aikavälin lopputulokseen maahanmuutossa. Käytännössä kuitenkin on saatu nähdä, että Päätavoitteena suuremmalla osalla poliitikoista on lisätä palautuksia ja palautussopimuksia tai takaisinottosopimuksia. Niger, Nigeria, Mali, Senegal ja Etiopia ovat olleet pääkohteitamme tähän mennessä. Seuraava kalvo. Eli tämä kumppanuuspuitteisto on herättänyt useita kysymyksiä. Ensimmäinen on se, että Turvallisuus ja EUn sisäinen maahanmuutto-ohjelma hallitsee näitä kumppanuuksia. Eli useimmat pyrkivät lisäämään rajavalvontaa, typistämään maahanmuuttovirtoja ja lisäämään palautuksia kolmansiin maihin. Tämä on lyhyen aikavälin tavoite, jonka tavoitteena on vastata ihmisten pelkoihin ja että voidaan mediassa sitten sanoa, että maahanmuuttovirrat on tyrädytetty, mutta kun tiettyjä reittejä lukitaan, avautuu uusia, jotka ovat usein vielä vaarallisempia ja näin ihmissalakuljetusverkostot vain kukoistavat entisestään. Sitten afrikkalaisten kumppaneiden intressit on jätetty näissä kumppanuuksissa syrjään. On todettu, että EU pitää esittää jotain merkittävää Afrikan maille, jotta nämä haluaisivat tehdä ylipäätään yhteistyötä, sillä tällä hetkellä niiden tavoitteita ei oteta huomioon ja useimmat niistä eivät ole kiinnostuneita maahanmuuton estämisessä. Siis jos katsotaan vaikka Senegalin kaltaista maata, yli 13 prosenttia sen BKTstä tulee maahanmuuttajien kotimaahan lähettämistä varoista. Näin ollen tällaiset turvalliset ja lailliset maahanmuuttoreitit, jotta ihmiset voivat maahanmuuttaa EU-hun, esimerkiksi viisumihelpotusjärjestelmät tai työluvat. Monet asiantuntijat ovatkin esittäneet kysymyksen siitä, että missä määrin tämä kumppanuudet ylipäätään ovat oikeita kumppanuuksia tasaveroisesti katsoen. kehitystyötä käytetään näissä painostuksena, jotta saataisiin kumppanit tekemään yhteistyötä EUn ohjelman puitteissa. Tämä on selkeästi todettu useissa asiakirjoissa sekä positiiviset että negatiiviset kannustimet on otettu käyttöön, jotta saataisiin oma tahto läpi. Ja näin voidaan varmistaa se, että ne, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä, joutuvat sen seuraukset kantamaan. Tämä lähtee myös liikkeelle siitä olettamuksesta, että kehitysyhteistyö lopettaa maahanmuuton ja taloudellisten olosuhteiden paraneminen sen lakkauttaisi. Kuitenkin monet tutkimukset ovat osoittaneet, että aivan päinvastainen on tilanne. Kun ihmisillä on paremmat taloudelliset vaihtoehdot, heidän maahanmuuttotoimeensa ja taloudelliset voimavaransa kasvavat. Ja kehitysyhteistyön käyttäminen myöskin tällaisena pontena tuo myös mukanaan sen vaaran, että turvallisuusnäkökulmasta katsoen moni asia jää huomiotta. Toinen ongelmakohta meidän mielestämme on se, että ihmisoikeuksia ei selkeästi aseta etusijalle näissä kumppanuuksissa, vaan kumppanuudet neuvotellaan maiden kanssa, joilla usein on hyvin kyseenalaiset ihmisoikeustaustat ja meillä puuttuu vakaa valvontamekanismi näissä kumppanuuksissa. Yhteistyö Libyan kanssa on yksi näistä ehkä kaikkein selkeimmistä ongelmatapauksista. Nigerin tapaus sitten. Sitä on esitetty yhtenä kaikkein menestyksellisempänä kumppanuutena, mutta sekin täytyy asettaa omaan mittasuhteeseensa. Jos katsotaan pitkän aikavälin tilannetta, niin jotkut asiantuntijat ovat esittäneet kysymyksiä siitä, että keskittyminen Nigerin maahanmuuton hallintaan saattaa luoda epävakautta jo aika muutenkin hauralla alueella. Ja todellisten taloudellisten vaihtoehtoinen puute, varsinkin nuorille, asettaa heidät vaaraan siirtyä rikollisjoukkojen pariin. Tämä myös johtaa siihen, että vaarallisempia ja vähemmän jäljitettäviä maahanmuuttovirtoja syntyy. Yhteenvetona yksi näistä ongelmista kumppanuudessa on ollut se, että tämä lähestymistapa, jossa keskitytään erityisesti turvallisuuteen ja palautuksiin, saattaa vesittää EUn luotettavuutta, kun se pyrkii edistämään ihmisoikeuksia ja omia arvojaan globaalissa maailmassa. Tämän ovat vahvistaneet DEFCO-pääosaston tutkimus, eli vaikutus ihmisoikeuspolitiikan EU-ssa vähenee tämän kaltaisten kumppanuuksien seurauksena. Lyhyen aikavälin lähestymistapa pohjautuu pelkästään turvallisuusnäkökulmiin eikä pyri suinkaan helpottamaan tilannetta ja sen vaarana on se, että se saattaa myös vahingoittaa suhteita kolmansiin maihin pitkällä aikavälillä. Ja tästä syystä tasapainoisempi lähestymistapa on tärkeä ja EU täytyy ja sen jäsenvaltioiden täytyy olla valmiita tuomaan jotain myönteistäkin näihin sopimuksiin kumppanuusmaiden toimesta. Ja teoriassa tämän pitäisi löytyä tästä kumppanuussopimuksesta, mutta käytännössä sitä siellä ei ole. Suositukset sitten lopuksi. Tämä merkitsee sitä, että viedään eteenpäin kestävän kehityksen päämäärä 10.7, jossa kysymys on siitä, että helpotetaan turvallista ja laillista maahanmuuttoa, helpotetaan työlupien saamista, helpotetaan opiskelijaviisumien myöntämistä. Se merkitsee myös sitä, että ehdollisuutta ja instrumentalisointia ei aseteta kehitysavun ehdoksi artikla 208 Lissabonin sopimuksessa toteaa, että sen päätavoitteena on torjua köyhyyttä. Samalla täytyy varmistautua siitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Ja näin otetaan käyttöön myös vakaat valvontamekanismit ja varmistaudutaan siitä, että yhteistyö kolmansien maiden kanssa ei merkitse sitä, että vähennetään EUn juridista vastuuta maahanmuuttokysymyksissä. Muistutan vielä, että on tärkeää, että pitää olla täysin mukana valvomassa sitä, mitä näiden kumppanuussopimuksen suhteen tapahtuu. Ja meppinä teillä on myös velvollisuus lisätä tietoisuutta kansalaisten parissa siitä, mistä maahanmuutossa on kysymys, sillä se, että suurin osa politiikasta liittyy kielteiseen suhteeseen maahanmuuttoon ja maahanmuuttovirtojen tyrehdyttämiseen liittyy myös siitä, että ihmiset eivät oikeastaan tiedä, mistä siinä on kysymys ja pelkäävät sitä, koska he eivät tiedä, miksi ihmiset muuttavat maasta. Samalla on tärkeämpää viedä eteenpäin myönteisempää näkökulmaa tässä suhteessa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana puhujana on professori Violetta Moreno Lax. Hän on Queen Mary yliopistosta Lontoosta. Olkaa hyvä. Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Luvallanne esitän analyysini maahanmuuton kumppanuuspuitteistosta. Onko yhteistyö vahventumassa vai lisätäänkö rajoittamista? MPF on nyt uusi malli EUn ulkosuhteissa – tällainen More for More-paketti lähestymistapa, jos nyt siteraan ulkosuudenhallinnon kollegaa. Kyse on toisaalta kirjaimesta, lain hengestä ja käytännöstä ja taseesta äh, tässä järjestelyssä toistaiseksi, eli mitä on saatu jo aikaiseksi. Komission tekstin mukaan, kun ajatellaan tätä MPF-puitteistoa, saman tapaan kuin globaali lähestymistapa maahanmuuttoon ja mobiliteettiin pyrkii rajoittamaan, hoitamaan, hallinnoimaan maahanmuuttoa ja rakentamaan kattavia kumppanuussuhteita. Viime kädessä kyse on kestävästä kehityksestä ja demokratiakehityksestä. Pyritään puuttumaan juurisyihin maahanmuuton taustalla. Saman tapaan kuin globaalissa lähestymistavassa lyhyen aikavälin toimissa puututaan ihmissalakuljetukseen ja hoidetaan palautuksia. Eli tämä on kirjattu MPFään. Kun ajatellaan sitten lain henkeä, tekstin henkeä ja sitä, mitä globaalissa lähestymistavassa oli. Meillä on kesäkuussa 2016 sovittu suunnitelma on keskitytty nimenomaan estämään äh, sääntöjen vastaista maahanmuuttoa. Tähän yleistavoitteeseen pyritään kaikin keinoin käytännössä äh, tilapäisin, epävirallisin ratkaisuin, käyttämällä kaikkia mahdollisia kannustimia ja myös äh, poliittisin yhteistyökeinoin, kaupan keinoin ja myös kehitysavun avulla. Karitasin kollega mainitsi tämän ulottuvuuden. Pyritään myös saamaan synergiaa aikaan jäsenvaltioiden kahdenvälisen toiminnan kanssa. Esimerkiksi Turkian Libyan tapauksessa näin on. Ovatpa sitten ihmisoikeusvaikutukset tai poliittinen tilanne maassa mikä tahansa. No sitten käytäntö. Mitä MPF-puitteisto käytännössä on tarkoittanut kentällä? kun ajatellaan keskistä Välimeren aluetta prioriteettina sen jälkeen, kun maahanmuuttokriisi 2015 kesällä äh, räjähti, on toimittu neuvoston päätelmien hengessä. UNAFOR Med Sofia-operaatio on toteutettu, sitten Triton Plus Frontexin toimesta ja Libyan missio. Nämä on käynnistetty, jotta voitaisiin tehostaa Libyan mahdollisuuksia rajoittaa hallitsemattomia virtoja. Yli 100 miljoonaa euroa on siirretty Afrikka erityisrahastosta ja muista budjettikohdista. Ja on koulutettu Libyan rannikkovartiostoa ja tehostettu maan etelä- ja valvontaa Saharan autiomaan alueella. Italian toimia on tuettu sekä poliittisesti että taloudellisesti Euroopan unionista. Kansalaisjärjestöjen käytännössäännöt, jotka hyväksyttiin kesällä, ovat johtaneet siihen, että käytännössä pelastustoiminta on vaikeampaa. Sahrain hallituksen kanssa tehty yhteistyö pöytäkirja on pyrkinyt puuttumaan orjakauppaan ja ihmissalakuljetukseen. Meillä on kesäkuulta 2016 raportti tästä tilanteesta. Kun ajatellaan muuttajia, niin nämä koordinoidut, koordinoidut yhteistyötoimet ovat johtaneet siihen, että ihmiset ovat jumissa, ansassa, kärsivät järkyttävässä tilanteessa, jopa orjuudessa. Heitä käytetään seksuaalisesti hyväksi ja kidutetaan ja pahoinpidellään. Kehottaisin teitä omalla ajallanne katsomaan videon. En voi sitä nyt ajanpuutteen takia näyttää, mutta tämä osoittaa, että Libyan rannikkovartiosto, Italian mm, laivasto ja EU tekevät yhteistyötä. Kyse on ikään kuin takaisin työntöoperaatioista, Libya toteuttaa näitä Italian ohjeista, neuvoista, suosituksista Libyalla ei ole vielä tällaista omaa pelastus, meripelastusaluetta eikä koordinaatiokeskusta taikka riittäviä resursseja tällaiseen toimintaan aivan omillaan. Kyse ei ole turvallisesta paikasta, kun ajatellaan keskisen välimeren alueelta palautettavia muuttajia sopimustemme puitteissa. Italian viranomaisten toimet EUn tuella, tai ainakin niin, että Euroopan unioni ei ole tuominnut, jäsenvaltiot eivät ole tuominneet näitä toimia. Suorat yhteydet Italian viranomaisten Libyan rannikkovartioston välillä ja yhteiset interventiot osoittavat, että Italia on suoraan mukana näissä toimissa ja myös EU. Kyse on siitä, että kun muuttajia palautetaan Libyan alueelle, niin he todella äh, ovat vaarassa tulla pahoinpidellyiksi, väärin kohdelluiksi. Tämä on palautuskieltoperiaatteen rikkomista. Meillä on myös valtion vastuusta artikloita yleissopimuksessa. Meillä on myös normaalia kansainvälistä lainsäädäntöä sekä tulkintaa äh, erilaisten tuomioistuimen päätösten muodossa aiheesta. MPF-puitteiston tase näin ollen on varsin synkkä. Tässä oikeastaan kehityspolitiikan luonnetta muutetaan ja köyhyyden vähentämis- ja demokratian välineen luonnetta äh, muutetaan. Ulkosuhteet ovat nyt epävirallistamisen tilassa, kun on tehty erilaisia muistioita ja epävirallisia sopimuksia tämän MPFn aiheista. Euroopan unioni on siis halunnut tällaisen kattavan sopimuksen, josta sitten sovitaan Libyan ja muidenkin maiden kanssa. Ja tämä ei ole demokraattisen valvonnan alla. Euroopan unionilla, Euroopan parlamentilla ei ole eh, äänivaltaa näissä sopimuksissa. Meillä on Euroopan unionin toiminnasta perustamissopimus, jota nyt tässä ei noudateta, se on jätetty syrjään. Ei ole mitään tehokasta valvontamahdollisuutta siitä, miten rahaa ja resursseja käytetään. Me emme tiedä, menevätkö rahat ihmisoikeusrikkomusten rahoittamiseen ja niihin ihmissalakuljetusrinkien toimintaan, jota pyritään estämään. juridisia sitoumuksia on nyt pehmennetty. Ja tämä johtaa siihen, että oikeusvaltion periaatteet vaarantuvat vakavalla tavalla hyvän hallinnon ja oikeussuojakeinojen varmuutta ei voita taata. Nämä uudet välineet ovat sellaisia, että ne lisäävät eksponentiaalisesti epävarmuusriskiä ja rikkovat perusvapauksia. Näin ollen minun suositukseni olisi, että palattaisiin EUn ulkosuhdelainsäädännön lähtökohtaan, aakkosiin. Ja meillä on artikla 21 EUn perussopimuksessa. Se olisi paljon parempi investointi ja saataisiin myös tuottoa demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen kautta solidaarisuuden tasa-arvon hengessä ja kunnioitettaisiin myös e- YK yleissopimuksen ja kansainvälisen oikeuden määräyksiä. Kiitos. Mikäli teitä kiinnostaa analyysin pidempi versio, niin voitte perehtyä näiden linkkien kautta näihin raportteihin. Sihteerille on toimitettu myös kirjallisia versioita, eli niitäkin voitte käyttää. Kiitos. Kiitos. Nyt suoraan jäsenten puheenvuoroihin. Pari-kolme minuuttia, jos suinkin mahdollista. Kaikki haluavat käyttää puheenvuoron, eli kaksi minuuttia, mikäli onnistuu. Sophie Intvelt. Yes, I, I can be very... Niin ihan lyhyesti Valtaosa siitä, mitä halusin sanoa, tuli jo Bodön ja Morellaksen puheenvuoroissa esille. Te täydellisesti puhuit, esitetti tämän tilanteen. Ja pieni lisäys vielä. Meillä on aika lyhyt muisti. Nyt ajatellaan, että on hyvä tehdä sopimus esimerkiksi Libyan kanssa ja sinne syydetään rahaa. Ja näin tehtiin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten, kun Berlusconi oli vallassa ja myöskin komissio teki sopimuksen Libyan kanssa ja se nyt ei oikein ollut mikään suuri menestys. Eli nyt pitäisi miettiä puheenjohtaja, millä tavalla me kunnolla tarkastelemme tätä tilannetta. Olin turhautunut eilen iltapäivällä, olen taas turhautunut. Meillä on tällaisia kokouksia jatkuvasti ja aina uudestaan. Mutta mitä me oikeastaan teemme Euroopan parlamentissa? hyödynnämmekö me kaikkea valtaamme, kaikkia välineitä, jotta voisimme kunnolla valvoa esimerkiksi budjetin käyttöä, budjetin valvontaa, ja millä tavalla voimme varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat perussopimuksia ja etenevät tämän yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän osalta sen sijaan, että löydetään kaikkia tapoja kiertää perussopimuksia. Koska näinhän tässä tehdään. Ikävä kyllä. Kaikki nämä sopimukset ovat perussopimusten ulkopuolella. Meillä on oikeudellisia välineitä, jäsenvaltiot kieltäytyvät käyttämästä niitä, ja sen sijaan ne löytävät kaikenlaisia verukkeita. Mutta mitä me teemme, puheenjohtaja? Haluaisin kuulla nyt teiltä mitä välineitä ja mitä valtuuksia meillä on käytössämme ja miten me käytämme niitä, jotta voimme varmistaa, että näitä asioita säädellään kunnolla ja että ne saadaan takaisin perussopimusten puitteisiin. Kiitos. Barbara Spinelli, olkaa hyvä. Haluan kiittää puhujia ja aivan erityisesti Violetta Moreno-Laksia ja myös Karitasin edustajaa. He antoivat meille paljon tietoja. Haluaisin puhua siitä, mitä olisi onnistunut ulkopolitiikka. Tästä myös Leonardo Capricci puhui. Minusta vaikuttaisi siltä, että palautuspolitiikka käytännössä, koska naapuruuspolitiikkahan oikeastaan tarkoittaa sitä, että toteutetaan tätä pakkopalautuspolitiikkaa. Eli onko kyse sitten yhteisön politiikasta vai kahdenvälistä suhteesta, niin kaiken kaikkiaan nämä suhteet ovat e-, epäonnistuneet. Sanon näin sen takia, että kyse on sellaisesta politiikasta, joka on vahvasti uuskolonialistista. Kyse on siitä, että halutaan pysäyttää ihmisten liike. Heidän pitäisi jäädä sinne, missä he ovat ja vaikka sitten kuolla sinne. Tohtori Capricci, totesi, että tämä väestön pitäisi nyt aikuistua, kasvaa aikuiseksi. Mitä tämä tarkoittaa? Eli Kyse on uuskolonialistisesta asenteesta, jos sanomme, että aikuistuppas nyt. Kyse on suhteesta Euroopan unionin ja näiden kumppanimaiden välillä ja e, kyse on myös kansainvälisistä organisaatioista, YKsta ja muista toimijoista. Euroopan unionilla on ollut tässä Libya-sopimuksessa taustalla myös muita kansainvälisiä tukijoita. Eli oikeudet jätetään huomiotta. Me toimimme kansainvälisten järjestöjen vastaisesti näissä Libya-suhteissamme. Me olemme käyttäneet osan kehitysyhteistyöbudjetista siihen, että olemme rajoittaneet, hillinneet näitä ihmisvirtoja Afrikassa niin, että he pysyisivät siellä Afrikassa vankeina. Italia kyllä tämän tietää, mutta sanon kuitenkin, että kyse on nimenomaan sellaisesta politiikasta, jota Italia fasismin aikana toteutti suhteissaan Afrikkaan silloin, kun oli kyse sen ajan kontekstista. Kiitos. Thank you, Budil Valero. Kiitos, Budil Valero. Thank you very much. I had also a lot of questions. Kiitoksia. No minullakin oli paljon kysymyksiä Gabricille, mutta yksi muuta puhuja otti ne jo esille. Eli palaanpa siihen vain, mitä tästä, mistä tässä puhuttiin. Meidän ongelmamme on se, että jäsenvaltiomme eivät vastaanota pakolaisia. Se on tässä ongelmana. Jordaniassa yksi viidestä on pakolainen ja Libanonissa taitaa olla vielä enemmänkin, koska siellä on myös Palestinan pakolaiset. Euroopassa tämä osuus on paljon pienempi. Tämä on siis suuri ongelma. Me emme ole solidaarisia toistemme kanssa, emmekä suhteessa niihin, jotka tänne tulevat. Puhuitte räätälöidyistä ja kokonaisvaltaista ratkaisuista, mutta kun katsotaan tällaista kokonaisvaltaista räätälöityä ratkaisua todellisuudessa, niin sehän poikkeaa hirveästi näistä hienoista sanamuodoista. Joskus niitä sanan kuulla komissiolta, mutta todellisuudessa nähdään, että kaikki se, mistä nämä muut kaksi muuta puhujaa ovat puhuneet, koskee sitä, että millä tavalla ihmiset pidetään pois Euroopassa. Palaisin tähän pääkysymykseen. Eli ne lailliset tavat tulla Eurooppaan. Täällä edustaja Budo puhui laillisista tavoista. sotaa pakenevat ja muut työtä etsivät esimerkiksi maahanmuuttajat kuuluvat tähän. Mutta nyt meillä on sininen kortti, joka koskee vain niitä, joilla on korkea osaamisen taso. Sitten meillä on sellaisia henkilöitä, jotka ovat tärkeitä oman maansa taloudelle, mutta heillä ei ole korkea taitotaso. Eli meidän täytyisi avata tämä tilanne myös muille kuin näille. Me tarvitsemme laillisia tapoja kaikenlaisille maahanmuuttajille ja meidän täytyy olla solidaarisempia muiden kanssa. Thank you, Marie-Christine Vergier. Marie-Christine Vergier, olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia vieraillemme. Monista asioista jo puhuttiin ja olen niistä aika monesta samaa mieltä ja meidän kaikkien täytyy nyt olla valppaina sen suhteen, miten näistä asioista puhutaan. Te puhuitte näistä lukemista. Meillä pitää olla kokonaisvaltainen lähestymistapa, siitäkin oli täysin samaa mieltä. Meidän täytyy paremmin tuntea tilanne, siis koko tilanne, kun ajatellaan maahanmuuttoa Euroopan unioniin. Ja kuten kuulemisen otsikkokin toteaa, niin meidän ei pidä keskittyä ainoastaan laittomaan maahanmuuttoon, vaan meidän pitää käsitellä maahanmuuttoa kokonaisuudessaan. Jos emme toimi näin ja sitten olemme väärillä reiteillä. Mutta mitä sitten on maahanmuutto? Se on laitonta maahanmuuttoa, sitä jota tulee kehitysmaista. Ihmisiä tulee maista, joista ei ole laillisia väyliä EU-hun. Mutta kuitenkin on myöskin laillista maahanmuuttoa Euroopan unioniin. Ja jos meillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa, niin meillä täytyy olla juuri tämä asenne. No, eilen puhuttiin näistä asioista. Tilanne on aika surullinen. Ja miksi se on surullinen? Meillä oli neljä vaihtoehtoa. Ja te puhuitte siitä, miten pitää edetä. Ja kun katsotaan, miten asia on edennyt, niin se on edennyt ainoastaan tämän eston osalta. Rajoja valvotaan tehokkaammin, palautuksia on tehostettu. No minäkin tässä nyt vähän karikatyyr- käytän karikatyyrejä. No sitten jotain edistystä on tapahtunut, mutta tasapainoista kehitystä ei ole tapahtunut. Ja niin kauan kuin tätä tasapaino ei ole, niin me mahdollistamme sen, että ihmissalakauppiat voivat jatkaa työtään ja löytävät uusia reittejä. Eilen ranskalaisesta lehdestä luin, että tällä hetkellä on reittejä Turkista Italiaan erilaisten laivojen kautta, ja siellä yksi paikka maksaa 6000 euroa. 6000 euroa niille, joilla on varaa, ja muut lähtevät sitten reitille, joka menee Algeriasta Sardenian. Ja sitten on tietysti näitä autiomaareita, jotka ovat yhä vaarallisempia. Ja sitten kun tämä tilanne räjähtää käsiin, niin mitä sitten tehdään? Kun yhä useampi raportti sanoo, että Saharassa on yhä enemmän kuolleita yhtä paljon kuin Välimerellä, niin miten me sitten reagoimme? Mitä me sitten sanomme? Siirrämmekö tätä politiikkaa yhä etelämmäksi? Mutta se ei tule toimimaan. No sitten pari kysymystä. Meidän pitää tosiaan puhua Libyasta ja Libyan politiikasta. Itse kävin Tunisiassa syyskuussa puheenjohtajan kanssa ja näimme siellä tämän politiikan seuraukset. Se ei toimi. Meille todettiin se ihan selkeästi, eli tämä politiikka ei toimi. Se vain muuttaa näitä reittejä. Ja kuten totesitte, meidän täytyy katsoa, miten tämä politiikka saadaan kypsymään, miten siitä saadaan kunnollista kumppanuuspolitiikkaa, millä tavalla voimme vastata kansalaisten tarpeisiin ja miten voidaan luoda eurooppalaista politiikkaa, joka näissä puitteissa vastaa kansalaisten odotuksiin, mutta jäsenvaltiot kuitenkin suosivat näitä kahdenvälisiä suhteita esimerkiksi diktaattoreiden kanssa, esimerkiksi miten voidaan tukea sitä, mitä tapahtuu Gabonissa. Ainoa vaihtoehto on se, mitä nyt on käsitelty, eli meillä pitää olla kunnollista liikkuvuuspolitiikkaa. Ja Euroopan unionin vastuuna on nyt, kun valmistellaan tätä kansainvälistä maahanmuuttosopimusta, niin meidän pitää kehittää tätä liikkuvuusoikeutta. Yksi kolmas osa maailman väestöstä pystyy liikkumaan, ja tämä on kuitenkin YK on yleismaailmallisessa ihmisoikeusjulistuksessa, eli kaikilla ihmisillä on oikeus liikkuvuuteen – ja meidän täytyy varmistaa, että Euroopan maat noudattavat tätä, jos ne haluavat noudattaa omia arvojaan. Thank you. And I think finally... Kiitos. Eli Schlein, onko tämän jälkeen vielä joku, joka haluaa käyttää puheenvuoron? Minä pahoittelen. Um, Lista ei ollutkaan vielä aivan valmis. Maalin, sinä pysyt ennen. Eli Maalin Björk. Ja sitten Schlein. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Ja kiitos myös vieraillemme. Karitaksen edustaja ja Morino Laks, teidän esityksenne olivat hyvin selviä ja tätä kuulemme myös muista lähteistä. Eli ajatus kumppanuudesta, hiukan vääristää tuota sanaa sen sijaan, mitä me haluaisimme nähdä. Ja kun EUn sisäiset edut asetetaan tämän niin sanotun kumppanuuden keskiöön ja EUn intresseistä neuvotellaan hyvin kapealla tavalla, puhutaan maahanmuuttovirtojen tyrehdyttämisestä, niin silloin ollaan kyllä aika liukkalla pinnalla. Ja minun mielestäni se, mitä tässä sanotaan, että Afrikan hallitusten tulisi aikuistua, minusta se on aivan järkyttävää. Jos puhutaan uuskolonialismista, niin tuohon on tuollaista kolonialistista kieltä, Me kauan sitten piirsimme rajat Afrikkaan. Haluammeko nyt mennä sinne uudelleen ja piirtää uusia rajoja? Jonkunnäköistä itsekritiikkiä pitäisi olla, tuntea oma historiamme ja työstää sitä, mikä tässä kumppanuudessa pitäisi olla kyseessä. Ei sinisen lipun heiluttaminen ole mikään vaihtoehto. Eli meidän täytyy palata ihmisoikeus- ja oikeusvaltioperiaatteisiin myös omassa suhteessamme kolmansiin maihin, ja tänä päivänähän näin pitkälle ei ole päästy. Sofie Netfeldt totesi aivan oikein, mitkä ovat meidän toimenpiteemme. Meidän täytyy Euroopan parlamenttina, meillä on jonkun verran valtaa, ja meidän tulisi ehkä pohtia sitä, että ei rahoitettaisi Euroopan ja Afrikan välistä rahastoa, ja sitten pitää katsoa tätä militarisoitumisen lisääntymistä. Sehän on osa tätä strategiamme kolmisen maiden kanssa. Minusta meillä on ohjelma, joka toimisi tässä parlamentissa, jota meidän täytyy viedä vakavissamme eteenpäin. Kiitoksia. Okay, thank you. And Ellie Schlein. Ellie Schlein, olkaa hyvä. Thanks, Chair. Thanks a lot for your... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon puheenvuoroista. Olen samalla linjalla monista kommenteista, joita Moren Laks ja Baudieu totesivat. 86 prosenttia äh, kaikista kotinsa jättäneistä ovat kehitysmaissa. Puhuitte selkeästi myös Italian vastuusta. Euroopan neuvosto on lähettänyt Italian hallitukselle kirjeen sen vastuusta. 6. marraskuuta viisi eh, maahanmuuttajaa sai menetti henkensä mukaan luettuna viisivuotias poika, kun Libyassa äh, estettiin pelastusoperaatio merellä. Eilenkin yritettiin pelastaa ihmisiä merihädästä, mutta Libyan merivartioston toiminta viive oli neljä tuntia. Te totesitte aivan oikein, että parlamentti on syrjäytetty tästä prosessista täysin. Me näemme, että komission ja neuvoston politiikka johtaa siihen, että vastuu ulkoistetaan. Tämä näkyy EU-Turkkisopimuksessa, Libya-sopimuksessa, kumppanuuspuitteissa Afrikan maiden kanssa. Yritetään saada tämä lähestymistapa myös yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan näiden tarkistusten kautta, jota komissio nyt ehdottaa, ja joiden ei tulisi minun mielestäni olla tässä järjestelmässä mukana ollenkaan. Minä olen työryhmässä DEVE-valiokunnassa, joka käsittelee maahanmuuttokysymyksiä. Olemme useaan otteeseen nostaneet esille huolemme kahdesta seikasta. Toisaalta rajavalvonnan ehdollisuus, tämä on vaarallista, emme voi sitä hyväksyä. 208 artiklan vastaistakin tämä on. Siinä todetaan selkeästi, että kehitysyhteistyön pääprioriteettina on köyhyyden vähentäminen, mutta me Libyassa ja Nigerissä keskitymme aivan selvästi siihen, että hallitaan rajoja ja rakennetaan kapasiteettia, ei suinkaan vähennetä köyhyyttä. Me näemme, että kehitysyhteistyövarat käytetäänkin rajavalvontaan – Tämä ei ole oikea lähestymistapa. Näin ei voida toimia. Toinen asia on se, että tässä lähestymistavassa varana on se, että Afrikka-kumppaneittemme eh, kanssa olevat suhteet vaarantuvat. Eli katsotaan, mitä Abidjanissa sitten tapahtuu. Toiseksi yhteistyössä keskitytään vain yhteistyöhön niiden maiden kanssa, eh, joissa on maahanmuuttovirtoja kohti Eurooppaa, ja unohdetaan muut maat. Tämä lähestymistapa on tehoton ja se voi jopa pahentaa tilannetta, kun yritetään pysäyttää pieni osa kaikesta maahanmuutosta Euroopan äh, suunnasta. Sehän suurimmaksi osaksi on Afrikan sisäistä. Me äh, estämme vapaata liikkuvuutta myös Afrikan sisällä ja äh, pitkällä aikavälillä tilanne todella voi pahentua. Meidän tulisi välittömästi keskeyttää tämän tyyppinen politiikka. Kiitos. Okay, Birgit Sippel, please. Birgit Sippel. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä toisin kuin jotkut kollegat, haluaisin kiittää kaikkia kolmea puhujaamme. En välttämättä ole samaa mieltä kaikista ajatuksistanne, mutta minä ymmärsin, että kaikki kolme puhujaa selkeästi selittivät, että ainoastaan jos keskitytään siihen, että suljetaan rajat ja puhutaan palautuksista, niin siitä ei ole apua vuosisatojen ajan on ollut maahanmuuttoa eri tavoilla ja eri syistä, ja sitä ei pystytä pysäyttämään. Jos yritämme sulkea rajat tai yritämme ulkoistaa tämä tehtävän muille, niin silloin ainoa asia, joka tapahtuu, on se, että maahanmuutosta tulee kalliimpaa. Enkä nyt tarkoita niitä rahoja, joita maksetaan ihmissalakuljettajille, vaan puhun näistä vaarallisista tavoista ja väkivaltaisista keinoista, joita nämä ihmiskauppiaat käyttävät. Eli tästä nämä kolme vierasta olivat samaa mieltä, mutta jos keskitytään ainoastaan rajojen sulkemiseen ja palautuksiin ja käytetään kehitysapua painostusvälineenä, niin silloin selkeästi menetämme sen kunnioituksen, jonka, jota Euroopan unioni nauttii kolmansissa maissa. Me menetämme kunnioituksen, Meidänhän pitäisi olla manner, joka on voimakas ja joka myöskin varmistaa, että demokratia, ihmisoikeudet ja yksityisyys ovat vallalla kaikkien osalta. Ja jos sitten annamme sellaisen kuvan, että tämä koskee ainoastaan eurooppalaisia, emmekä tue muita näissä asioissa, niin silloin tämä ei koskaan tule toimimaan. Ja kumppanuus ei liity ainoastaan rahaan. Ja tässäkin kaikki kolme puhujaa viittasivat juuri tähän, mutta meidän täytyy katsoa, millä tavalla voimme mahdollistaa laillisia liikkeitä näissä maissa. Jos puhutaan vaikka viisumivapaudesta, laillisista väylistä, työluvista ja omasta maastani esimerkki. Aika yllättävää, että näissä tilanteissa jotkut viranomaiset ovat käyneet Kiinassa katsomassa, ketkä haluaisivat tulla töihin Saksaan, sen sijaan, että katsottaisiin näitä samoja asioita sitten afrikkalaisten ihmisten osalta. Eli millä tavalla voimme painostaa omia jäsenvaltioitamme, jotta ne olisivat tällä kannalla ja jotta ryhtyisimme oikeisiin toimiin? Millä tavalla voidaan painostaa jäsenvaltioita sen sijaan, että todetaan vain, että on hyvin vaikeaa antaa niille tätä valtaa, koska suoraan sanottuna puheenjohtaja, ja tämä nyt on ihan henkilökohtainen lausunto, niin miksi kaikki tämä nyt tapahtuu ja miksemme ole ryhtyneet oikeisiin toimiin näiden haasteiden osalta? No mielestäni kaikkien hallitusten, siis ihan kaikkien hallitusten toiminta on ollut liian heikkoa. Ne eivät ole tarttuneet tähän haasteeseen, Kansallisia sanotaan, että tämä on haaste eikä tämä ole helppoa. Me emme löydä ratkaisuja nyt lyhyellä aikavälillä, mutta asiaa työstetään, luottakaa meihin. Me kyllä löydämme ratkaisun, me siirrymme seuraavan vaiheeseen ja hoidamme tämän tilanteen. Näin ei tehdä. Tässä yritetään ulkoistaa nämä tehtävät ja se ei koskaan tule toimimaan. Eli me tarvitsemme enemmän Eurooppaa ja enempää vastuullisuutta EUn ulkoisessa toiminnassa. Kiitos. Ja vielä lopuksi, ennen kuin vieraat saavat puheenvuorot, edustaja Winberg, olkaa hyvä. Tack, herr Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, ja kiitoksia teille siellä puhujalehterillä mielenkiintoisesta katsauksesta. Se, mikä minulle tulee ensin mieleen, on nimenomaan palautuspolitiikka. Se on äärimmäisen tärkeä esimerkiksi Ruotsin kaltaisella maalla, jossa on noin 80 000 henkilöä, jotka täytyy palauttaa. Meillä on suuria ongelmia. Me kuulimme täällä salissa, että, että vastustetaan pakkopalautuksia. Mutta mitä sitten pitäisi tehdä? Jos henkilö on saanut kielteisen päätöksen kerran, kaksi tai kolme kertaa, niin kyllähän silloin täytyy lähteä maasta. Vaikka siihen tarvittaisiin sitten pakkoa. Näin Ruotsin lainsäädännössäkin lukee. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kaikki tämä toimii ja että saamme aikaiseksi hyvän sopimuksen nimenomaan näiden viiden maan kanssa, kun kysymys on palauttamisesta. Ja mainitsitte tässä rahalähetykset. 13 prosenttia mainitsitte. Luulin, että se on korkeampi, ainakin Ruotsista. Näin dokumentin, jossa puhuttiin perheestä, joka asuu näissä maissa, jossa hyvin usein lähetetään poika Eurooppaan, jotta poika voisi näin huolehtia perheestään. No, halutaan selviytyä, näin tehdään, nähdään, että naapurikin onnistui. Mutta nämä ovat useimmiten nuoria miehiä, jotka tulevat Eurooppaan, jotka joutuvat odottamaan hakemuksensa käsittelyä pitkään, tekevät pimeää työtä, elävät laittomasti, vain siitä syystä, että joutuvat lähettämään rahaa perheelleen. Tätä täytyy kyllä katsoa vähän eri näkökulmista. No sitten nämä lailliset maahantuloreitit. No, me voimme tietysti keskustella täällä näistä laillisista maahantuloriteistä. Kiintiö, pakolaiset, jokainen jäsenvaltio saisi päättää itse, että halutaanko kiintiö pakolaisia. Mutta luuletteko, että mukaan laillin, laiton maahanmuutto pysähtyy, jos lailliset maahanmuuttoreitit ovat olemassa? Jos maksaa 6000 euroa Italian tai Kyprokselle pääsemisestä, ei kai näitä aluksia välttämättä sen takia pysäytetä, pysäytetä että meillä olisi lailliset maahanmuuttoreitit. Nyt kuulemme vieraitamme. Mm, Leonello Capricci, olkaa hyvä. First of all, I would like to... Kiitos. Ensin sanoisin, että olen muiden puhujien kanssa samaa mieltä myös siitä, mitä sanottiin. Pieni sivukommentti on se, että toki tämä on totta, mutta tämä täytyy nähdä oikeassa kontekstissa. Kyse on vain palapelin paloista, ei koko kuvasta. Jos sallitte, niin aivan nopeasti palaisin vielä vuoden 1999 Tampereen huippukokoukseen. Se oli ensimmäinen huippukokous, jossa käsiteltiin maahanmuuttoa, sisä- ja oikeusasioita. Se oli heti Amsterdamin yleissopimuksen jälkeen. Sitten portugalilainen Antonio Vitorino, jos muistatte hänet. Osa ei välttämättä häntä muista, mutta minä muistan, koska olin hänen tiedottajansa ja kirjoitin myös lehdistötiedotteen. Siihen kirjattiin, että yhteinen turvapaikkajärjestelmä, jota ilman ei pärjätä. Ja toiseksi tämä on toteutettava solidaarisesti kaikkien jäsenvaltioiden kesken, mukaan luettuna rajavalvonta ja niin edelleen, jotta voidaan valvoa niitä, jotka tulevat sääntöjen vastaisesti. Eh, eli tarvitaan kaikkea solidaarisuutta. Ja sitten oli toinenkin ala, joka oli hyvin mielenkiintoinen. Katsokaapas todellisia lukuja jos menette kaduille ja kysytte Belgian kaduilta, että kuinka paljon Belgiassa on säännönvastaisesti tulleita muuttajia, belgialainen vastaa, että 20, 30, 40 prosenttia. Tiedättekö, mikä oikea prosenttiosuus on? Tietenkin keskiarvo, teoriarvio alle 5 prosenttia joka tapauksessa. Eli Belgian sisä ministeriössä. missä ihmisiä tulee viisumilla, laillisella viisumilla ja he sitten ylittävät viisumin äh, ajan ja ovat näin sitten sääntöjen vastaisesti maassa. Ja sitten toinen kysymys äh, ovat lailliset väylät. 99 Tampere. Minä itse kirjoitin, kirjoitin tämän äh, tiedotteen. Italian tilanne oli hyvin erikoinen. Komissio oli tehnyt ehdotuksen, jotta saisimme parempia laillisia väyliä Eurooppaan. Kyse on siitä, että Euroopan markkinoilla saataisiin työvoimaa tätä kautta. Yksi ehdotuksista oli sellainen, että saataisiin kausi työntekijöitä Eurooppaan laillisesti. Ja tämä kysymys liittyy nimenomaan Italian eli Saharan eteläpuolisesta Afrikasta ihmisiä tulisi keräämään tomaatteja. Komissio teki ehdotuksen, silloin Prodi oli komission komissaari, ja sitten 15 jäsenvaltiosta 13 oli vasemmistolaisia, vain kaksi oli muita kuin vasemmistohallituksia. Ja kaikki sopivat siis tästä. Sitten käytännön toteutusvaiheessa hallitus vaihtui Italiassa, Berlusconi tuli valtaan. Ja sitten todettiin, että Berlusconi toimi typerästi ja tappoi tämän sopimuksen. Eli Senegalista olisi tullut ihmisiä laillisesti kolmeksi neljäksi kuukaudeksi työhön Italiaan. He olisivat saaneet enemmän rahaa kuin mitä tarvittiin koko perheen elättämiseen koko vuoden ajan. Ja sitten Italiassa olisi oltu tyytyväisiä, että olisi sanottu, että tulepa sitten ensi vuonnakin takaisin töihin. Toki tämäkin on karikatyyri, mutta halusin tällaisen viestin ihan tässä kärkeen välittää. Tästä on nyt parikymmentä vuotta. Minä olen edelleenkin tällä alalla ja totean, että voin yhtyä teidän vakaviin kommentteihinne. Ongelmana vain on se, että vaihtoehtoja instituutiosta on kyllä esitetty, mutta vastuunkannossa on ollut vajetta jäsenvaltioissa. Tämäkin on ymmärrettävää, sillä näissä kysymyksissä on aineksia kyllä vaalivoittoon tai vaalitappioon jäsenvaltioissa. Eli minä pyrin toimimaan tässä jonkinlaisena välittäjänä, jotta komission kanssa voimme esittää ehdotuksen jäsenvaltioille ja sitten katsoa, missä määrin onnistumme vastuunkantoa lisäämään. En muista kuka sitten sanoikaan, että mitä me voimme tehdä Euroopan parlamentin jäseninä määritelmän mukaisesti. Te olette myös oman maan kansalaisia. Eli puolueet omissa kotimaissanne voivat kansallisesti eh, painostaa, jotta hallituksenne sitten Brysselissä tukisivat, jos ja kun tällaisia älykkäitä ehdotuksia tehdään. No sitten toinen kommentti, kun puhuin holistisesta lähestymistavasta 360 asteesta. Minua on puheenvuorossa nyt kritisoitu äh, rutkastikin. Sanottiin, että me vain keskitymme palautuksiin ja maahanmuuton hallintaan. Kun puheenvuoroni aloitin, niin totesin, että minun viestini on se, että ei ole mitään yhtä ja ainoaa ratkaisua äh, hallita näitä kysymyksiä. Jos meillä ei ole vakavasti otettavaa äh, ulkopolitiikkaa EU-ssa, joka tarkoittaa muutakin kuin äh, maahanmuuttoa, te totesitte, että kyse on palautuksista. Tämä on kuitenkin vain sisäministeriöiden oikeusministeriöiden hokema. Mutta jos luette tämän koko asiakirjan, niin me ja Mogherini olemme todenneet, että Kyllä, jäsenvaltiot haluavat toimia palautuksissa, mutta kyllä tämä täytyy sisällyttää laajempaan poliittiseen agendaan. Kun katsotte tätä ehdotusta ja instituutiota, niin täytyy aina nähdä ehdotus sellaisen linssin läpi, että viime kädessä jäsenvaltioiden täytyy sopia. Ja on ymmärrettävä se, että se mitä toimielimet ehdottavat, niin tälle täytyy saada tukea ja se täytyy sitten saada toteutusvaiheeseen. Jos kritisoi, toki se on hyvä. Olen osittain samaa mieltä kritiikistä, mutta on löydettävä myös keino päästä pidemmälle kritiikin ohitse eteenpäin. No sitten kommentti siitä, että maahanmuutto täytyisi saada osaksi laajempaa ulkopolitiikkaa. Tässä avaisin sulut, käsittelisin aivan konkreettista tapausta. Totesin, että syyskuun 11. päivän jälkeen juna meni, emme pääset mukaan. Eli oli tämä Marokon ja Espanjan tilanne käynnissä. Silloin etusivuilla todettiin, että ihmiset hukkuvat ja menettävät henkensä rannikoilla. Espanja pyysi muilta jäsenvaltioilta toimielimille mandaattia, jotta voitaisiin neuvotella Marokon kanssa palautussopimuksesta. Eli tämä on juurikin se lähestymistapa, että kiskitytään maahanmuuttoon, rajavalvontaan, palautuksiin ja turvallisuuteen. Me ryhdyimme marokkolaisten kanssa neuvottelemaan, menimme paikan päälle ja marokkalaiset ensimmäisenä totesivat, että eihän tämä ole meidän ongelmamme, se, on te- se ei teidän ongelma mehän saamme nämä rahalähetykset Euroopassa asuvilta, eli tulee lisää rahaa sitten apuna ja kehityksenä. Mutta he sanoivat, että jos todella haluatte kumppanuutta ja jos haluatte tässä päästä tekemään bisnestä, niin selvä homma. He ehdottivat sitä, että ei pidä painaa näitä neuvotteluja lehtien pääsivuille etusivuille. Ja sitten he totesivat, että riippumatta Euroopasta, riippumatta maahanmuuttoasioista, niin Marokossa tarvitaan, tarvittiin noina aikoina kuninkaan pyynnöstä sitä, että uudistuksia nopeutetaan. Haluttiin naisten oikeuksiin uudistuksia, koulutussektorille uudistuksia, matkailuun, liikenteeseen, energia-alalle uudistuksia, kaikille aloille uudistuksia. Eli kolme vuotta neuvottelimme markkolaisten kanssa. Kaikki yksiköt komissiosta olivat mukana. Katsoimme kokonaistilannetta ja sitä, mitä, mikä olisi marokkolaisten oma malli, jotta päästäisiin kohti parempaa kehitystä ja vakautta. EU EUn lisäarvona ei kahdenvälisten suhteiden kautta jäsenvaltioiden kanssa esitimme sopimusta avoin ilmatila, Open Skies-sopimus, niin että eurooppalaiset lentoyhtiöt voisivat lentää Marokkoon, lisätä matkailuinvestointia, matkailu ja niin edelleen. Tässä paketissa oli myös kalataloussopimus ja maataloussopimus. Siellä oli monen muista mukana, jotka ovat yhteisön politiikan ulkoista ulottuvuutta. Eli kyse on yhteisön politiikasta tässä Open Skies-sopimuksessa. Nämä sopimukset ovat arvokkaita rahallisesti, liiketoiminnan kannalta. Ne ovat win-win tilanteita, investoinnit lisääntyvät, työpaikkoja voidaan luoda näissä maissa näiden sopimusten kautta. Yksikään jäsenvaltio ei tähän yksin pysty, koska kyse on eurooppalaisesta välineestä. Aivan niin kuin esimerkiksi tomaattikiintiö on EUn asia. Lyhyestä versi kaunis. Me halusimme eurooppalaisen hyvin kattavan paketin joka ei ollut pelkästään maahanmuuttoasioihin keskittyvä, vaan lähdettiin jäsenvaltioiden pyynnöstä niin, että pystyttiin reagoimaan tähän Paterasin kriisitilanteeseen, mutta tämän tilanteen, tämän mahdollisuuden ja mandaatin institutionaalisella tasolla muutimme niin, että saimme aikaiseksi todellisen kumppanuuden ja ulkopolitiikan, jossa käytetään ulkoista ulottuvuutta, eikä keskitytä pelkästään palautuksiin. Tuolloin ensimmäistä kertaa meillä oli mahdollisuus ja ehdotimme jäsenvaltiolle sitä, että toteutamme ulkopolitiikkaa EU-tasolla. En nyt mene yksityiskohtiin tässä tarinassa, muuten saisin huomenna potkut, mutta de facto tosiasiallisesti kävi niin, että marokkolaiset ja espanjalaiset tekivät kahdenvälisen sopimuksen aivan keskenään. Marokko käytännössä sanoi, että me siivoamme tämän sotkun. Ei tarvitse enää tästä huolehtia Espanjassa. Mutta te sitten, tämä paketti jäi jumiin Brysseliin, eli Open Skies-sopimus ja kaikki muut osat. Ja sitten kaataloussopimus aivan ilmiselvistä syistä haluttiin kuitenkin eteenpäin, jotta espanjalaiset alukset pääsevät kalastamaan Marokon vesille. Eli sitten kolmen minuutin kuluttua tämän sopimuksen avaamisen jälkeen lentoyhtiöt sanoivat, että emme ole sen tyhmempiä kuin kalastajat Espanjassa. Eli lentoyhtiöt halusivat myös tämän Open Skies-sopimuksen ja kaikki halusivat muutkin sopimukset. Eli sitten toinen lisäarvo EUn politiikasta ikään kuin syötiin pois, kadotettiin. Zapatero omassa maassaan koki kovia sisäisiä paineita. Eli hän halusi tilanteen ratkeavan nopeasti ja hän sen hoisi. Eli kysyn nyt teiltä, eivätkö nämä 27 muuta jäsenvaltiota ole todella, todella vastuussa? Jos silloin 15 vuotta sitten olisi ollut eurooppalainen palautussopimus Marokon kanssa vastineena sellaisesta kumppanuudesta, jossa sosioekonominen malli Marokossa yhdistetään EUn sisämarkkinoihin, niin eikö sitten olisi parempi, että olisi sopimus solmittu silloin kuin nyt vasta? Vastaus varmaankin on kyllä. Sen takia sanoinkin puheenvuorossani, että nyt kolmatta kertaa juna on ohittamassa meidät ja yritämme nyt hypätä kyytiin niin, että EUn lisäarvoa ei menetetä jäsenvaltiot eivät voi yksin tehdä kaikkea. Ei ole yhtäkään kumppanimaata, joka on valmis keskustelemaan meidän kanssamme ainoastaan palautuksista ja laillisista väylistä, vaan he haluavat keskustella näistä pakettiratkaisuista. Eivät eikä kaikki, mutta suurin osa. Kiitos. Ähm, sitten vieraamme Pody, olkaa hyvä. Uh, niin, eipä tässä paljon ole enää sanottavaa. Palaisin vielä näihin palautuksiin. Kuten juuri sanoitte, vaikka palautuksia haluttaisiin lisätä, enkä nyt sano, etteikö palautuksia pitäisi tehdä, koska joskus ihmisiä täytyy palauttaa, mutta jos haluaa päästä tähän tavoitteeseen, niin ei kyse ole vain siitä, että olisi lyhytnäköisiä argumentteja lähtömaiden osalta, vaan silloin täytyy tarjota jotain kunnollista, kuten sanoitte. Eli pitää katsoa muitakin kysymyksiä kuin maahanmuuttoa. Ja jäsenvaltiotkin, jotka haluavat osoittaa kansallisille, että palautuksia on lisätty, niin sielläkin pitää olla hiukan avomielisempiä, eikä pidä ainoastaan keskittyä siihen, miten voidaan pysäyttää maahanmuutto ja miten saadaan pari miljoonaa jollekin maalle, jotta se ottaisi kansalaisiaan takaisin. No sitten laiton maahanmuutto. No monissa jäsenvaltioissa on paljon tekopyhyyttä. Esimerkiksi Etelä-Euroopassa monet valtiot ovat riippuvaisia laittomista maahanmuuttajista. Niitä usein, heitä usein käytetään hyväksi kammottavissa oloissa ja tähänkin pitää puuttua. Jos halutaan puuttua laittomaan maahanmuuttoon, niin silloin täytyy myöskin tarkastella näitä aloja. Ja olen täysin samaa mieltä myöskin siitä, että usein Nämä ongelmat liittyvät komissioon ja ulkosuhdehallinnon toimintaan, koska jäsenvaltiosta on tullut paineita turvallisuuskysymyksissä. Joten tämä nyt on asia, jonka täytyy muuttua. Meidän täytyy palauttaa toimielimille toimintavaltuuksia, jotta meillä olisi kokonaisvaltaisempi lähestymistapa, eikä pelkästään se, lähestymistapa, joka on maahanmuuttoministereillä. Thank you. Um, I just have a couple of... Muutama kommentti vain, ennen kuin ilmeisesti paneeli päättyy. Yksi kysymyksissä oli se, että minkälainen on menestyksellinen suhde sellaisten näiden ei, halut, ei toivottujen maahanmuuttajien määrän vähentäminen. Sen ei pitäisi olla tällainen toivottava kiintiö. Se ei löydy kuitenkaan sopimuksista. Artikat 2 ja 21 EU-sopimuksessa keskittyvät maahanmuuton laatuun, jota täytyy hallinnoida meidän perusperiaatteidemme nojalla. hallinnolle vastauksena Gabritsin kommenttien seurauksena. Ymmärrän sen kannan ja sen, että ulkosuhteiden tavoitteista määr... ulkosuhteiden tavoitteet määrittävät jäsenvaltiot ja komissio, mutta meidän täytyy pyrkiä eroon sellaista logiikasta, että kansainväliset suhteet olisivat pelkästään tämänkaltaisia kaltaisia sillä näin tässä jäävät maahanmuuttajien asema täysin ulkopuolelle. Ja tämänhetkisen kansainvälisen oikeuden nojalla he ovat oikeudenomistajia, subjekteja, eivätkä objekteja. Ja jos he haluavat jättää oman maansa, tämä soveltuu siis turvapaikanhakijoihin ja kaikkiin muihinkin, jos tähän liittyy tämä palautuskeltoperiaate, niin, niin se antaa oikeuden välttää huonoa kohtelua. Ne, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojaa, heillä on oikeus turvapaikkaan. Sehän on tunnustettu ihan mustaa valkoisella, mutta se ei löydy mistään näistä puitesopimuksista eikä muistakaan neuvoston asiakirjoista. Ja käsittääkseni ulkosuudenhallinto yksin ei voi sitä ottaa esille. Ja suhteessa siihen, mitä Euroopan parlamentti sitten voisi tehdä, niin se, että raahanat kierretään kiinni on yksi vaihtoehto. Valvotaan tätä toimintaa ja myös komission toimintaa ja EU-virastojen toimintaa, mukaan lukee Frontex, olisi tärkeää. Hyödynnetään yhteislainsäädäntömenettelyä niin, että otetaan käyttöön toiminta tässä suhteessa. Ja kolmas paketti, kun nyt on keskustelussa, varsinkin suhteessa uusiin rajapoliittisiin välineisiin, mukaan lukien yhteisön viisumisäännöstä, niin tämä on tärkeää. Ja sitten jäsenvaltiot tässä suhteessa, että jäsenet olisivat tässä suhteessa johtajina. Jäsenvaltiot ja neuvostohan eivät ole tätä johtajuutta halunnut itselleen ottaa kriisitoimintatapa ja tämän puitteiston ongelmat, johon olemme juuttuneet. Miten sitä päästään eroon? Ehkä nimeäminen ja tällä tavalla häpäisy olisi hyvä tapa toimia. Tietoisuuden lisääntyminen, kenttäkäynnit ei kumppanuusmaihin, mutta todennäköisesti myös itse jäsenvaltioihin ja tuonne keskivälimeren alueelle tai viraston olisivat äärimmäisen tärkeitä. Ja se, että tuetaan strategisia oikeudenkäyntimenettelyjä olisi hyvä. Lokakuusta 2017 on otettu käyttöön oikeus, tai Italian vedetty oikeuteen Afrikan hätärahastotoimista, ja tämän seuraaminen olisi erittäin hyvä asia pysyvä valvontamekanismi, jossa seuraillaan sitä, missä jäsenvaltiot ovat menossa, olisi myös hyvä ajatus. Ja todennäköisesti se, että painostan komissiota aloittamaan rikkomusmenettelyt silloin, kun se on tarpeen. Yksi äskettäistä parlamentaista kysymyksistä, joita Euroopan komissiolle esitettiin suhteessa Associate Pressin uutisen Libyan, Italian ja Euroopan unionin välisestä yhteistyöstä, ja komission vastaus oli se, että 46 miljoonaa euroa, jotka on antu Libyan kauttaan, asettaan Italian sisäministeriön valvontaan ensimmäisenä valvontaelimenä. Kaikki varmaan näkevät, ettei tämä nyt ole mikään tapa tai ainakaan riippumaton tapa valvoa sitä, millä tavalla EU-rahoitusta käytetään. Eli meppien ei tulisi tyytyä tämänkaltaisiin vastauksiin sitä tulisi painostaa myös, että se toimisi sopimusten vartijana. Lopuksi vielä kommentti siitä, miten lailliset reitit voivat estää laittoman maahanmuuton vastaan Ruotsin kollegan kysymyksiin. Toisin kuin mitä hän näyttää ajattelevan, vasenvaltiot eivät voi vapaasti päättää maahantulosta. Jo vuonna 1997 tuomioistuin päätti, että tämä liittyy kansainvälisiin velvoitteisiin, maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin, palautuskieltoperiaatteeseen ja EU täytyy noudattaa omaa lainsäädäntöään. Ja meidän täytyy noudattaa, noudattaa artikla 2, eli perusoikeuksien noudattamista kaikessa siinä, mitä EU tekee ja jäsenvaltiot tekevät, kun ne täytäntöönpanevat EU-lainsäädäntöä. Näin ollen me tarvitsemme uutta suojelupohjaista ihmisoikeuslähestymistapaa. Se merkitsee suojelun lisäämästä sen suhteen, miten tätä puitesopimusta täytäntöönpannaan ja miten EU-ulkosuhteita hoidetaan tähän päivään mennessä. Kiitoksia. Okay, thank, thank you to, to, uh, uh we, we... Kiitos. Nyt olemme menossa yliajalle, eli olemme jäljessä aikataulusta. Olisi pitänyt tämä puoli minuuttia käyttää jo puheenvuoronne aikana, nyt kun pyydätte lisää aikaa. 17 minuuttia olisi voitu käyttää siihen, että pääkritiikkiin olisitte eh, puuttuneet. Minusta tämä ei ollut hyvä lause, tämä äh, holhoaminen Afrikan suuntaan. Niin, ihan puoli minuuttia. Minulla ei, nyt ei ollut aikaa selittää tätä kontekstia valettaessa oli suurlähettiläs tärkeästä Afrikan maasta, joka sanoi muille Afrikan maille, että lainausmerkeissä meidän täytyy päättää, mitä haluamme olla sitten, kun meistä tulee aikuisia Euroopasta ja maahanmuutosta riippumatta. Eli näissä kolmansissa maissa on käsitys siitä, mikä on niiden kehityksen taso. Eli tämä sanamuoto tuli afrikkalaiselta edustajalta. Eli kun meidän täytyy itse päättää, millaisia aikuisia haluamme sitten myöhemmin olla. Eli minä en ole mitenkään uusi kolonialisti. Viestintä on kaikki kaikessa. Tampere oli varmaankin yksi parhaista neuvostoista. Ja varmasti Vittorio tuntee tämän kaikista parhaiten ja hyvää viestintää siihen liittyen kyllä oli. Kyllä tämä lause oli aika lailla uuskolonialistinen. Tämä paneeli oli hyödyllinen ja avoin. Moreno Laks ja te vastasittekin jo äh, Intveltin esittämiin kysymyksiin liittyen parlamentin toimivaltuuksiin. Niin kuin hän ja kollegat tietävät, meillä on äh, jatkuva äh, huoli siitä, että meidän valvontavaltuuksemme nakerretaan. Tämä liittyy myös suhteisiimme jäsenvaltioiden kanssa. Eli jatkuvasti nostamme esille tämän huolen. Ulkosuhdehallinto ja komissio myös ovat jatkuvasti täällä vuoropuhelussa näistä syistä käymässä kanssamme vuoropuhelua. Eli Libe-valiokunta haluaa lähemmäksi näiden asioiden käsittelyä väittelyä ja me taistelemme etuoikeuksiemme puolesta entistä aggressiivisemmin. Tämä kuuluu osana meidän valvontarooliimme silloin, kun näyttää siltä, että me jätetään syrjään. Nyt täytyy kuitenkin mennä seuraavaan osuuteen uusien vieraiden pariin, mutta halusin todeta tämän eh, teidän sanavan oikeassa. Nyt voimme siirtyä seuraavaan paneeliin. Ja siinä kyse on liikkuvuuskumppanuuksista. Haluan kiittää kolmea vierastamme vielä. Ja nyt vaihdamme asetelmaa täällä korokkeella. Esittelen heidät jo, kun he tänne korokkeelle saapuvat. Nyt saamme hieman lähikatsausta liikkuvuuskumppanuuteen. Kyse on yhteistyöstä ja vuoropuhelusta kumppanimaiden kanssa. Ensimmäisenä puhujana Tahar Sherif, Tunisian tasavallan suurlähettiläs täällä Brysselissä. Kollegat siirtyvät tänne korokkeelle. Apologies for starting slightly late for the second panel, but we now um, If the ready. Jos suurlähettiläs on valmis, niin voimme käynnistää toisen paneelin. Tunisian tasavallan suurlähettiläs herra Tahar Sherif, aivan niin kuin edustaja Virgia mainitsi. Olemme hiljaa järjestäneet onnistuneen matkan Tunisia ja Libyan rajalle. Tämä oli hyvin tärkeä matka, kun haluamme ymmärtää, minkälainen paine kohdistuu Tunisiaan. Haluamme myös ymmärtää, minkälaiset suhteet äh, näillä kahdella maalla on. Matkamme oli varsin paljastava. Me tapasimme myös rannikkovartiosoedustajia ja olimme tärkeässä kontaktissa eri tahojen kanssa. On tärkeää, että te olette täällä tänään ja odotamme kovasti teidän puheenvuoroanne. Kyse on tärkeästä aiheesta, liikkuvuuskumppanuudesta. Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Kiitoksia ja huomenta kaikille. On ilo olla täällä, niin kuin aina. Meidän on hiukan pakko nyt puhua tästä liikkuvuuskumppanuudesta ja viisumikysymyksistä. Vuonna 2014 maaliskuussa allekirjoitettiin kumppanuussopimus liikkuvuuden osalta. Tämä ei ole sitova sopimus, koska tälläkin hetkellä käydään nyt toinen neuvottelukierros liikkuvuuskumppanuuden osalta. Ja tätä olisi pitänyt lykätä huomiseksi. Silloin minulla olisi paljon enemmän teille kerrottavaa. Tunisian kannalta tämä kumppanuus kumppanuus liittyy kulttuuriseen ja taloudelliseen kehitykseen ja tämä lähentää kansalaisia Välimeren kummallakin puolella. Tällä hetkellä neuvotellaan vapakauppasopimuksesta Tunisian ja EUn välillä. Ja tämä prosessi, joka liittyy liikkuvuuteen ja vapaakauppaan, niin se on mielenkiintoinen, mutta Tunisia puolella ollaan kuitenkin aika huolissaan vielä. Eli Euroopan unionissa 500 miljoonaa asukasta ja Tunisessa on 12 miljoonaa asukasta. Ja nyt sitten on tiettyjä aloja, jotka tulevat tähän mukaan, maatalous ja palvelut. Ja paljon ollaan huolissaan nimenomaan maataloudesta, koska yleensähän Kyse on pienistä tiloista, jossa ehkä yksi perhe tekee työtä. Eli miten sitten käsitellään näitä eurooppalaisia tuotteita. Eli siellä ollaan hyvin huolissaan ja myöskin palveluiden osalta on palveluita, joita tulee ottaa nyt tähän mukaan. Täällä asianajatoimistossa on sata henkeä ja tunnisessa yksi henkilö – eurooppalaiset voivat käydä Tunisiassa henkilökortin kanssa ja tunisialaisten pitää pyytää viisumia. Ja jos vaikka palvelutarjo saisi töitä huomiseksi, niin hän ei voi sitä tehdä, koska hänellä ei ole viisumia. Eli näitä asioita täytyy käsitellä samaan aikaan, eli yhtäältä avataan markkinat ja toisaalta sitten estetään ihmisten liikkuvuus. Eli tässä nyt on tämä ongelma ja myöskin tämä koskee opiskelijoita. Ja sitten puhuitte saventemista. No nyt viime aikoina on ollut paljon palautuksia, eli ihmisiä, jotka ovat tulleet viisumeiden kanssa. Vuonna 2011 vallankumous ei liittynyt vapauksiin tai demokratiaan, vaan nimenomaan ihmisarvoon. Ja ihmisarvo on kuin palkka, joka pitää saada kerran kuussa. Nyt on nuoria, jotka ovat valmistuneet että he ovat odottaneet yli seitsemän vuotta. Heillä ei ole mitään resursseja, ei työtä. Eli nyt mie- ihmiset miettivät aikaa ennen vallankumousta, sanovat, että ennen oli paremmin. Koska silloin oli 5-6 prosentin kasvua joka vuosi, ja nyt se on hädituskin 1 prosentti. Ja silloin vuodessa syntyy vain pari tuhatta työpaikkaa. Tunisiassa on aika paljon työttömyyttä, 15 prosenttia enemmän, 650 000 työtöntä. Ja lähes puolet heistä on korkeakoulusta valmistuneita. Italiaan meni paljon maahanmuuttajia syyslokakuussa, mutta sitten on paljon nuoria, jotka ovat epätoivoisia. Heillä on vain kaksi vaihtoehtoa. Joko he heittäytyvät mereen tai sitten liittyvät Dashin riveihin. Ja tässä on se riski. Eli heitä tulee auttaa, meidän täytyy antaa heille apua Tunisiassa, varsinkin nyt kun talous ei oikein ole kunnolla käynnistynyt. Se on ollut jumissa jo vuodesta 2011. No sitten liikkuvuudesta. Eli tällä kumppanuudella pitäisi puuttua näihin tavoitteisiin ja huolenaiheisiin. No miten voidaan edistää kehitystä heikommin kehittyneillä alueilla, jotka olivat mukana vallankumouksessa? No sen jälkeen ei ole ikävä kyllä tehty mitään, vaikka poliittisesti prosessi on aika pitkällä, mutta talouden alalla me tarvitsemme paljon apua. No sitten viisumit. Tunisia haluaisi laajentaa näitä kategorioita, jotka hyötyvät tästä sopimuksesta – ja näin voitaisiin taata todellakin se, että voidaan harmonisoida näitä menettelyitä, lyhentää odotusaikoja. Ja sitten takaisinottaminen. Tunisian periaate on se, ettei oteta kolmasen maiden kansalaisia vastaan. Eli en nyt halunnut puhua kauhean pitkään. Tästä vielä laittomasta maahanmuutosta. Vuoden 2011 aallon jälkeen me teimme Italian kanssa sopimuksen ja on ollut paljon vapaaehtoisia palautuksia, mutta myöskin olemme saaneet Italiasta apua, jotta pystymme ostamaan hiukan laitteistoa ja välineitä, koska kaikki oikeastaan tuhottiin vallankumouksen yhteydessä. Mutta Tunisessa on yritetty vahvistaa turvallisuutta, jotta voidaan hillitä tätä ilmiötä. Ikävä kyllä se ei ole riittänyt ja Hiljattain olin kokouksessa Home, DG Homen pääosaston edustajan kanssa ja hän sanoi, että olemme valmiita rahoittamaan välineitä Tunisiassa. Aikaisemmin ei saatu mitään. Eli tämä on ensimmäinen kerta tämän uusi ajatus, joka nyt on lanseerattu ja toivottavasti saamme Tunisiasta pian vastauksen. Ja sitten tällä nyt tarkoitin, että Tunisia on sitoutunut torjumaan näitä laittoman maahanmuuton ilmiöitä. Ja me haluaisimme, että saisimme viisumivapautuksia. 80-luvulla ei ollut mitään viisumeita. Ja monet tunilaiset kävivät Euroopassa. Monet tulivat vaikka viikoksi esimerkiksi. Niin, kiitos. Okay, thank you very much. And we, we looked at... Kiitos. Edustaja Vergia korosti nimenomaan liikkuvuuspaketissa viisumien merkitystä ja viisumihelpotusten merkitystä. Varmasti tästä vielä nousee esille kysymyksiä. Seuraavaksi Graziella Ritsa. Hän on pääosastosta Home. Olkaa hyvä. Thank you uh, very much. Uh, Kiitoksia. Kiitoksia myös Tunisian suurlähettilään erinomaisesta esityksestä. Hompa-osaston nimissä haluaisin nyt lyhyesti luoda katsauksen liikkuvuuskumppanuuteen – Jotta käsitteet olisivat selviä, niin haluaisin korostaa sitä, että tämä nimenomainen kysymys ei liity liikkuvuuskumppanuuteen, joka esitettiin aiemmassa paneelissa. Katsotaan siis hiukan sitä, mitä komissio on saanut aikaiseksi. Meillä on ollut tämä globaali lähestymistapa maahanmuuttoon ja liikkuvuuteen 2005-2011, jonka avulla on otettu käyttöön ne pääpilarit, jonka puitteissa tätä toimintaa olisi pitänyt kehitellä kolmansien maiden kanssa. Laillinen maahanmuutto, laittoman maahanmuuton vähentäminen ja estäminen, suojelu- ja turvapaikat ja kehitysvaikutusten maksimointi. Sitten vuonna 2016 meillä oli kumppanuussopimus, joka oli ikään kuin kattavampi ajatus siitä, millä tavalla pureudutaan maahanmuuttoon, mutta ei keskittyä enää erityisesti maahanmuuttoon, vaan että katsottaisiin kehitystä ja kauppaa ja tätä kohtaa käsiteltiin hyvin kattavasti edellisessä esityksessä. Haluaisin nyt selventää hiukan sitä, että kun tämä globaali lähestymistapa hyväksyttiin, meillä oli kaksi välinettä, jota suunniteltiin. Yksi oli tämä liikkuvuuskumppanuus, toinen yhteinen maahanmuutto- ja liikkuvuusohjelma. Mitä eroja näiden kahden välillä sitten oli? Erona oli se, että liikkuvuuskumppanuus, joka komissio ja jäsenvaltiot suunnittelivat, sen arvo on se, että se keskittyy enemmän vastuuseen, kun taas yhteinen lähestymistapa, jonka komissio allekirjoittaa kaikkien jäsenvaltioiden nimissä, Tämä on ikään kuin tällainen käsite Etiopian, Intian ja Nigerian kanssa allekirjoitut sopimukset. Keskustelut ovat käynnissä Brasilian kanssa Keskittyisin siis liikkuvuuskumppanuuteen. Jos palataan yksi kalvo taaksepäin, näytän tuota aikajanaa vielä. Kumppanuus alkoi vuonna 2008 ja aiomme ensi vuonna järjestää tapahtuman, jonka tavoitteena on katsoa, mihin on päästy ja mitä pitää tulevaisuudessa te- tehdä 2008 allekirjoitettiin siis Kapeverden ja Moldovan kanssa. Meillä on yhdeksän maata yhteensä. Saamme nähdä, että vuoteen 2013 mennessä on keskitetty lähinnä itäosiin ja vuonna 2013 sitten allekirjoitin sopimus Marokon kanssa ja Azerbaidžanin kanssa, 2014 Tunisian ja Jordanin kanssa – Jordanian kanssa ja äh, viime vuonna valko kanssa. Mitkä sitten ovat näissä kumppanuuksissa pääpiirteet? Ensinnäkin yleinen puitteisto kahdenvälisille yhteistyölle maahanmuutto- ja liikkuvuuskysymyksissä – kokonaisvaltaisen lähestymistavan puitteissa. Miksi sellainen? Koska periaatteessa me puutumme jopa maahanmuuton perussyihin. Pääpiirteet tässä sopimuksessa on se, että ne eivät ole juridisesti sitovia. Ne ovat räätälöityjä ja jos katsotaan sopimuksia valko kanssa, niin se poikkeaa kyllä kovasti Tunisian tai Marokon kanssa solmituista. Avoimia, joustavia, mukautettavissa olevia. Ja ajatuksena on se, että mukaan tuodaan yhteinen lähestymistapa EUn ja jäsenvaltioiden välille. Tätä kohtaa käsiteltiin hyvin kattavasti edellisessä osiossa, jossa komission ja ulkosuhdehallinnon rooli suhteessa jäsenvaltion rooliin otettiin esille. Me otamme huomioon myös viisumiin, viisumipolitiikan ja palautussopimukset. Anteeksi, takaisinottosopimukset. sopimukset ja näin loisin katsauksen myös näihin yhdeksään maahan yksittäin. En tiedä, saatteko lukea tätä kaaviota täysin, mutta se mitä teimme oli, että pyrimme näkemään, mitä on tehty kaikissa yhdeksässä maassa yhteensä – jotta saisitte ajatuksen, missä näistä neljästä pilarissa on toimintaa ja mihin niissä on keskitetty. Aika yllättyneitä oli näistä löydöksistä, koska meidän näkemyksemme tai käsityksemme oli se, että ehkä 70 prosenttia keskittyi laittoman maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan, kun itse asiassa tilanne oli se, että se on noin 30 prosenttia, kun kaikkien yhdeksän maan tilanne otetaan huomioon. Toinen pilari on laillinen maahanmuutto ja liikkuvuuden hallinnointi 25 prosenttia. Sen seurauksena, sen jälkeen tulee kolmas pilari, maahanmuuton ja liikkuvuuden kehitysvaikutuksen maksimointi 20 prosenttia, 11 prosenttia, sitten suojelu ja turvapaikat. Tämä kertoo aika paljon. Ja ihan sulut tähän väliin vain, että niissä keskusteluissa, joita edellisen osion aikana käytiin, niissä painotettiin voimakkaasti EUn Afrikan rahastoa ja sitä, että suurin osa rahoista käytetään rajavalvontaan. No, eurorahasto hankkeet, joita on rahoitettu, ovat julkisesti nähtävissä. Olemme analysoineet tilannetta nähdäksemme, millä tavalla varat on jaettu, mutta saamme nähdä, että merkittävä osuus osuus EU-varoista menee maahanmuuton alkusyiden käsittelyyn, eikä välttämättä juurikaan raja vartiointi- tai turvallisuuskysymyksiin. Tämä on tilanne myös Libyassa, jossa meillä on erilaisia hankkeita Seuraavassa, seuraavalla kalvolla näette hiukan lukuja toiminnasta, ei kuitenkaan rahallisesti, vaan myös poliittisena toimina. Tässä on hajautettu nämä yhdeksän maata, jotka ovat allekirjoittaneet tämän kumppanuussopimuksena. Tässä nähdään eri jakauma. Moldova ja Marokko ovat olleet suurimman osan edunsaajina. Miksi? Marokon erityistapauksessa meillä on vahva kahdenvälinen yhteistyö. Ja se, mitä tässä nyt on tehty, on, että otettu huomioon kaikki rahoitus, joka on maahanmuuttoon liittyvä ja on katsottu tätä alkuperäistä kahdenvälistä tai jäsenvaltion kautta kulkevaa lähestymistapaa. Seuraava kuvio. Olemme järjestäneet nämä yksityiskohdat alaotsakkein ja kumppanuusmaittain pohjautuen yhteisen analyysiin yhteisessä liikkuvuuskumppanuussopimuksessa. Ja tässä tietoa teille, jotka haluatte enemmän yksityiskohtia. Jos esimerkiksi katsotaan näitä työvoimamaahanmuuttokysymyksiä, niin ne ovat 15 prosenttia verrattuna 52 prosenttiin rajavalvonnassa. No ei mennä tässä sen kummemmin yksityiskohtiin. Mielenkiintoista kuitenkin, jos sitten mennään seuraavalle kalvolle, on nähdä, että halusimme keskittyä, miten moni toimista keskittyy palautuksiin. 504 interventiota yhdeksän kumppanuusmaan kanssa yhdessä. Niistä 17 keskittyy palautuksiin. Ja saamme nähdä, että vain viisi yhdeksästä maasta on kyseessä. Eli tämä siis näin nopeana katsauksena tilanteeseen. Ja sitten muutama sananen vielä liikkuvuuskumppanuuden täytäntöönpanoarkkitehtuurista. Ensinnäkin katsaus siihen, missä tämä analyysi on menossa. Nyt olemme prosessissa, jota kehitellään myöhemmin lisää. ICMPDn kollegoiden toimesta – ja pyrimme virtaviivaistamaan sitä, millä tavalla näitä vuoropuheluita maidemme kanssa käytetään. Yksinkertaisesti sanoen, emme halua tavata vain korkean tason kokouksissa, vaan meillä täytyy olla jatkuva keskustelu teknisellä tasolla, jotta voidaan saada asioita tapahtumaan tässä prosessissa. Ja viimeinen Kalvo kertookin siitä, että näissä tulostaulukoissa pyritään tätä tilannetta kuvaamaan ja sen mukaisesti olemme prosessissa, jossa otamme käyttöön mekanismin, jota päivitettäisiin internetissä jokaisen maan omien tarpeiden mukaisesti. Lopputulokset ja hyödyt jotain tärkeitä tuloksia on saatu esimerkiksi muutokset lainsäädäntö- ja poliittisessa puitteistossa. Olemme vahvistaneet kansallisten instituutioiden kapasiteettia, ja lisännyt liikkuvuutta. Homepääosasto asettaa tälle puitteistot ja meillä on erittäin arvokas kumppani ja siksi ICMPDn kollegat ovat paikalla, jotka auttavat meitä tämän käytäntöön panemassa. Annan teille siis puheenvuoron, jotta voitte selvittää, miten se todellisuudessa sitten tapahtuu. Thank you very much. Good morning everyone and on behalf of IC... E. Hyvää huomenta kaikille. ICMPDn nimissä haluan kiittää mahdollisuudesta osallistua kuulemiseen ja kertoa tiedoista tämän liikkuvuuskumppanuuden tulosten suhteen. Home-pääosasto on mm, antanut meille mahdollisuuden toteuttaa käytännössä tätä välinettä, joka käynnistyi kolme vuotta sitten, eli MPF. Tämä ei kuitenkaan ole sama lyhenne kuin mikä oli ensimmäisessä paneelissa esille. Eli tämä täytyy huomioida, jotta voidaan tehdä selkeä ero näiden lyhenteiden välillä. Koko väline, ohjelma, niin kuin todettiin, on Home-pääosaston rahoittama ja me sitä toteutamme ICMPDssä. Tarkoituksena on tehdä kaikista liikkuvuuskumppanuuksista mahdollisimman operationaalisia. Ennen kuin puhumme itse ohjelmasta, niin haluaisin käsitellä hieman tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat mukana kaikissa kumppanuuksissa. Ja MPF-ohjelmana voisi viedä vuoropuhelua eteenpäin näiden liikkuvuuskumppanuusten suhteen. Ensin tai tarvitaan instituutioita. Kyse on yhteistyöpuitteistosta ja se on varsin monimutkainen. Kyse on vuoropuhelusta ja tämän lisäksi tarvitaan yhteistyömuotoja johtoa EUn jäsenvaltioiden eh, ja myös eh, näiden kumppanimaiden kanssa. Tässä prosessissa on hyvin tärkeää ottaa mukaan mahdollisimman monta sidosryhmää kaikilta aloilta. Tarkoitus on päästä vahvaan kumppanuuteen ja myös uskottavampaan välineeseen tässä suhteessa. No sitten ihan käytännön aspekteista toteaisin, että kun vertaamme itäisen kumppanuuden maita, niitähän on viisi, jotka ovat tehneet tällaisen sopimuksen, kumppanuussopimuksen itäisessä naapurustossa koko institutionaalinen asetelma, joka liittyy liikuskumppanuuden. täytäntöönpanoon, on vankemmalla pohjalla, on vankempi. Ne ovat ponnistelleet, jotta todella olisi koordinaatiorakenteita, jotka varmistavat sen, että etenemme oikeaan suuntaan. Näin saadaan niitä etuja, joihin pyritään. Kollega mainitsi, että meillä on myös näissä liikkuvuuskumppanuuksissa tietty tyyppinen arkkitehtuuri, eli kumppanimaissa oleva alusta ja jäsenvaltiot osallistuvat ja edustustot luonnollisesti. Ja sitten on myös toinen taso, joka on hieman poliittisempi, eli nämä korkean tason kokoukset, joissa mm, tulee esille poliittisempi ulottuvuus, eli miten näiden kumppanuuksien tulisi edetä. Kun kyse on koordinointirakenteesta ja instituutiosta, niin on tärkeää mainita myös se, että olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että mitä parempaa koordinaatio on, silloin kun kyse on täytäntöönpanosta, niin sen parempi laatuista yhteistyötä ja vuoropuhelua saadaan aikaiseksi. Kun kyse on liikkuvuuskumppanuusvälineestä, niin idässä olemme toteuttaneet näitä toimia. Ja siellä institutionaalinen tilanne on vakaampi, vankempi. Meidän tulisi keskittyä enemmän tähän tärkeään ulottuvuuteen. Liikkuvuuskumppanuudessahan on kyse siitä, että tasapainotetaan erilaisia intressejä ja odotuksia. Tämä tehtävä ei ole tietenkään helppo. Maahanmuutto on määritelmän mukaisesti hyvin arka aihe. Siihen liittyy monia aihealueita, palautukset, viisumikysymykset ja niin edelleen. Eli kaikki nämä kuuluvat liikkuvuus, kumppanuus aiheistoon. Miten voimme saada kaikki sidosryhmät ikään kuin samalle sivulle? Heidän näkemyksensä ja näkökulmansa ja etunsa ovat niin kovin erilaiset. Me haluamme luoda yhteisiä tavoitteita, yhteisiä lähestymistapoja siitä, miten tätä liikkuvuuskumppanuutta voitaisiin toteuttaa. Täytyy saada myös yhteistä vastuuta ja yhteisiä sitoumuksia. Tarvitaan avoimuutta ja paljon luottamusta kaiken pohjaksi. Alusta saakka luottamus on tärkeää, mutta luottamusta voidaan myös rakentaa äh, liikkuvuuskumppanuuden toteuttamisen kautta. Lisätyötä tarvitaan siihen, miten voimme varmistaa tasapainoisen lähestymistavan silloin, kun täytäntöön panemme tätä yhteistyövälinettä. Tasapaino on varmistettava eri teema-alueilla, jotta voidaan huomioida myös kumppanimaiden intressit ja edut. Meidän täytyy nähdä tämä välineenä alussa. Monet toimet, jotka rahoitetaan liikkuvuuskumppanuudesta, oli nimenomaan maahanmuuttoon liittyviä, mutta jos katsomme vielä ensimmäistä sopimusta, joka allekirjoitettiin lähes kymmenen vuotta sitten, niin havaitsemme, että fokus on muuttunut kansalliset prioriteetit ja intressit myös kumppanimaissa ovat kehittyneet tällä välin. Eli jos nyt katsomme näitä kaikkia liikkuvuuskumppanuussopimuksia, niin siellä on tuettu tiettyjä hankkeita maahanmuuton alalla. On hyvä kuulla suurlähettilältä esimerkiksi, että on keskitytty nimenomaan tähän ulottuvuuteen. Liikkuvuus kumppanuuspuitteiston suurena hyötynä on ollut se, että on saatu aikaiseksi konkreettisia maahanmuuttostrategioita ja politiikkaa kumppanimaissa. Tätä aspektia haluaisin korostaa. Nyt kansalliset prioriteetit ja edut kumppanimaissa ovat linjassa liikkuvuuskumppanuuden sopimuksen kanssa. Moldova, Kapverde, Armenia, Jordan ovat kaikki toteuttaneet tämän jälkeen sitten omaa politiikkansa. Liikkuvuuskumppanuus on joustava väline, siitähän tämä osittain johtuu. Sillä pyritään ottamaan huomioon kokonaisvaltaisesti kaikki maahanmuuttoon liittyvät aihealueet. Liikkuvuus kumppanuus voi tarjota periaatteessa selkeät puitteet niin, että kumppanit voivat nostaa esille ajatuksia ja prioriteettejaan. Ja tämän lisäksi voidaan myös kehitellä konkreettisia toimia, joilla voidaan näiden ajatusten täytäntöönpanoa tukea. Näin saadaan aikaisesti konkreettisia toimia ja hankkeita. Periaatteessa liikkuvuuskumppanuus on, voi olla innovatiivista. Tietyt jäsenvaltiot esittävät innovatiivisia ajatuksia ja tietyissä maissa halutaan äh, sitoutumista esimerkiksi laillisten väylien löytämiseen. Home-pääosaston ja ICMPDn roolina on luoda lisäarvoa ja pontta näille liikkuvuuskumppanuuksille kun kyse on NPFstä rahoitusvälineenä ja ohjelmana, niin me keskitymme pääomittamiseen, eli otamme oppia niistä hyvistä kokemuksista, joita olemme aiemmin saaneet. Kratsella mainitsi, että yli 500 tointa on saanut tukea ja rahoitusta. Lisäksi olemme saaneet paljon oppia, olemme saaneet tuloksia, joita voimme lisä, äh, lähitulevaisuudessa myös hyödyntää. Toki tiettyjä parannustakin vielä tarvitaan liikkuvuuskumppanuus äh, sopimuksen tärkeissä elementeissä. Eli vielä tarvitaan koordinaatiovälineitä, niitä pitää kehittää. Vain hyvin harvassa maassa on toimiva koordinaatiorakenne. Gratsiella mainitsi jo tästä rakenteesta, eli MPFssä pitäisi tähän panostaa vielä lisää. Yleisesti kaikkien yhdeksän sopimuksen täytäntöönpanoa tulisi vielä tehostaa. Jotkut kumppanimme ovat sitoutuneempia kuin toiset, mutta meidän tehtävämme on varmistaa myös, että löydämme tasapainon sekä itäisten että eteläisten naapurimaittemme kanssa. Täydentävyyttä niin ikään tarvitaan eri rahoitusvälineiden välille. MPF, niin kuin kohta huomaatte, ei voi rahoittaa suuria toimia. Kyse on lyhyistä, rajatuista toimista ja näin ollen tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Täytyy varmistaa myös politiikan ja instituutioiden tasolla johdonmukaisuus. MPF jakautuu periaatteessa kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tarjotaan avustuksia EUn jäsenvaltioille, jotta voidaan toteuttaa konkreettisia toimia kaikissa yhdeksässä kumppanimaassa. En tässä mene teknisiin yksityiskohtiin ja menettelytapoihin. Se ei ole tämän keskustelun tarkoitus. Me olemme käynnistäneet jäsenvaltioille kehityksen esittää ajatuksia hankkeiksi, jotka voitaisiin sitten toteuttaa tietyssä kumppanimaassa. Voimme edetä seuraavaan kalvoon. Tässä muutama esimerkki idästä. Kuusi tointa on toteutettu Armeniassa, ja Ranska esimerkiksi toteuttaa tällaista palautushanketta, Ruotsi samankaltaista hanketta samasta aiheesta, samankaltaisesta aiheesta. Viro toteuttaa hanketta Georgiassa liittyen maahanmuuttomenettelyihin, Moldovassa, rajahallintahanke ja niin edelleen. Etelässä puolestaan Italia toteuttaa hanketta Tunisian Marokon kanssa aiheena edelleen liikkuminen, kiertävä maahanmuutto. Kun ajattelemme näitä kumppaneita, niin tässä, tässä näitä esimerkkejä eri aihealueista ja eri kumppanimaista. Loppukommenttini olisi se, että meillä on myös horisontaalisia aspekteja ja esimerkiksi olemme käynnistäneet juuri arvion neljästä kumppanuussopimuksesta. 2008 käynnistimme toiminnan ja silloin oikeastaan mm, vasta sitten vuonna 2012 saatiin ensimmäinen arvio. Nyt olemme tähän työhön paneutuneet, jotta ymmärtäisimme, mitä on saatu aikaiseksi lähestulkoon kymmenen vuoden liikkuuskumppanuussopimusten täytäntöönpanon jälkeen näissä kumppanimaissa. Perehdymme siihen, miten yhteistyö alustat, foorumit voivat jatkossa kehittyä. Niin kuin Gratsialla mainitsi, ensi vuonna tarkoitus on järjestää tapaaminen, jossa otetaan jonkinlainen katsaus taaksepäin ja perehdytään siihen, miten nämä sopimukset voisivat jatkossa kehittyä. Haluaisin päättää puheenvuoroni tähän ja mielelläni myös vastaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitos Kiitos kaikille vieraillemme. Nyt Marie-Christine Vergia on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Marie-Christine. And uh, uh, also Mr. Pugliese. Marie-Christine. Merci, uh, Monsieur President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kolmelle vieraillemme. Niin, puhun sheriffille, koska olen erityisen kiinnostunut Tunisiasta. Olisi hyvä, jos puhuisimme hiukan enemmän tästä sopimuksesta. Eli neuvottelut ovat käynnissä, mutta haluaisin tietää hiukan enemmän muutamista asioista. Todellinen liikkuvuussopimus täytyy pohjata tasapuolisuuteen ja kumppanuuteen. Kuulin näitä varaumia, joita teillä on ja tiedän, että tämä aihe koskettaa erityisesti palautuksia kolmansien maiden kansalaisten osalta. Ja te myöskin korostitte tätä lyhyen aikavälin viisumien vapautusta. No, kaikki ne, jotka ovat käsitelleet näitä asioita, mutta tietävät, että tämä ei mitenkään muuta näitä liikkeitä eri maiden välillä. Tämä on nähty Balkanillakin, sinähän on vielä helpompi päästä. Sieltä on helpompi päästä vielä Eurooppaan kuin Maghreb-maista. Ja nyt meillä on tämä ETIAS-järjestelmä tulossa. Nämä ovat sellaisia, mitä minä kutsun näitä halpa viisumeiksi, low cost viisumeiksi, ja niitä voitaisiin käyttää älykkäästi viisumin suhteen. Ja sitten, voisitko puhua vähän tarkemmin tunnisialaisista opiskelijoista? Olen katsonut näitä tilastoja koko Afrikan osalta, mutta erityisesti nyt sitten näitä Maghreb-maiden osalta yhä vähemmän opiskelijoita Maghreb-maista tulee Euroopan unioniin. No itse olen ranskalainen ja Ranskahan on maa, johon eniten tulee opiskelijoita Afrikasta ja sielläkin lukemat ovat vähenneet. Tämä nyt vielä ei ole kovin dramaattista, mutta voisitko vastata tähän kysymykseen, koska jos nyt viitataan edellisen keskusteluun, niin EUn kansainvälinen imago on nyt johtanut siihen, että yhä useammat opiskelijat tulevat yhä vähemmän opiskelemaan – Euroopan unioniin. Ja sitten sanoitte, että oli henkilöitä, joilla oli viisumia, jotka on palautettu. Eli voisiko kertoa tästä hiukan lisää? Ja sitten kun kävimme Tunisiassa, niin siellä tapasimme maahanmuuttajia Saharan eteläpuolisista maista, jotka olivat Tunisiassa. Ja monet kertoivat ongelmistaan palata maahansa – koska heille oli määrätty sakkoja siinä vaiheessa, kun he vapaasti lähtivät, ja heille asetettiin kovat sakot. Ja tämä nyt ei ole kovin johdonmukaista sen mukaan, mitä sanoitte, eli kolmansien maiden kansalaiset eivät pääse lähtemään, eli kertokaa tästä hiukan lisää vielä. Ja sitten vielä nopeasti tämä globaali liikkuvuuskumppanuus. Minä nyt en ymmärrä tätä valko suhteen. Sehän on ainoa valtio Euroopassa, joka on suljettu Euroopan neuvoston ulkopuolelle. Eli nyt neuvotellaan valko kanssa ja se on kyllä skandaali mielestäni. Tiedän, että näitä nyt sitten räätälöidään, näitä sopimuksia, niitä mukautetaan, se nyt ei liity, mitä tapahtuu muissa maissa, mutta mikä on perusteena sille, että Euroopan unioni, siis nyt ei puhuta Puolasta, solmi sopimu- liikkuvuussopimuksen valko kanssa – mikä tähän on syynä? Ja mitä maita tämä koskee? Mitä lisäarvoa tällä on Euroopan unionille? Ja tämä lisäarvokysymys koskee kaikkia sopimuksia. Eli vaarana on nyt se, että Euroopan unioni toimii jäsenvaltioiden sijasta – vaikka sillä ei ole mitään lisäarvoa. Ja te sanoitte sitä, että me olemme moittineet rahastoa siitä, että meillä on nyt sitten turvallisuuspolitiikkaa, joka haittaa kehityspolitiikkaa. Me olemme todenneet, että yksi osa kehitysavusta on sitten mennyt näihin säätiöihin – ja sitä käytetäänkin sitä turvallisuuspolitiikkaan. Eli se on otettu kehitysrahastosta, sitten se on mennyt tähän toiseen rahastoon ja sitä ei sitten enää käytetäkään kehitysyhteistyöhön. No tietysti valtaosa näistä säätiöistä edelleen tai rahastoista tekee näitä kehitysoimia, mutta osa näistä kehitysavuista on kuitenkin suunnattu muualle ja tästä nyt haluaisin kuulla lisää. Ja sitten tämä facility-ohjelma, mitä eroa sillä on tähän liikkuvuusohjelmaan verrattuna. En nyt ymmärtänyt tätä eroa. Ehkä minä tunnen huonosti tämän aiheen. Mutta sitten lopuksi vielä puheenjohtaja katsoi näitä taulukoita, 500 toimia, hienoja tilastotietoja joka suuntaan. Mutta olisi kuitenkin hyvä, jos meillä olisi todellinen kokous, jossa käsitellään näitä asioita ja katsotaan aihekohtaisesti, mihin nämä toimet tähtäävät, koska tällaiset taulukot ovat ihan kivoja, mutta niitä voidaan tulkita millä tavalla tahansa. Ja jos ei tehdä mitään, ja sitten kun ajatellaan rahoitusta, arviointeja, niin puheenjohtaja, toivottavasti me tuette tässä asiassa. No, teillä nyt ei ole kuulokkeita päässä. Ah, oli teillä sitäkin kuulokas siellä. Ja ymmärrän ranskaakin vielä. It's a, it's a good idea. It's better for your... Niin. Tämä on hyvä vastaavuoroisen ymmärtämisen kannalta, mutta olisi hyvä, että meillä olisi kunnollinen kokous näistä aiheista. Ja siellä on sitten mukana kollegoita, jotka erityisesti kiinnost- ovat kiinnostuneita näistä asioista. Ja tällainen debriefaus olisi tärkeä, jos halutaan päästä eteenpäin. Ja tämä on todellista työtä, jota parlamentin tulee tehdä. Eli meidän täytyy tietää, mihin näitä EUn varoja käytetään täsmälleen maakohtaisesti ja alakohtaisesti. Kiitos Mari Kristin. Kukaan ei voi sulkea korviansa sinun puheenvuoroltasi. Tämä on aivan varmaa. Edustaja Kuljeesi, aivan lyhyt puheenvuoro ja sitten panelistit. Kiitos puheenjohtaja. Todella lyhyesti haluaisin kysyä suurlähettiläältä. Hänen puheenvuoronsa aikana hän ilmaisi ja viittasi sopimuksen Italian kanssa ja mm, tietyn hankintoihin, varusteluihin. Eli minkälaisen sitoumuksen Italia on tehnyt tämän suhteen? Kiitos. Si je commence par le, le plus facile. C'est un accord qu'on a conclu le, le 4 avril 2000. Aloitan helpommasta, eli sopimus, joka tehtiin 4.11.2011 on tässä kyseessä. Ja sen jälkeen muiden maiden kanssa. 200 miljoonaa euroa on kyseessä jonka avulla on saatu välineistöä rajoille, veneitä, mönkijöitä, autoja ja niin poispäin. Ja tämä on auttanut kovasti sitä, että olemme voineet uudistaa näitä turvallisuuskalustoja. Ja tämä vasta palveluksena vapaaehtoinen paluu ensinnäkin, sillä monet elivät rannoilla ja tulivat sitten takaisin vapaaehtoisesti, mutta myös sopimus palautuksesta noin 30 henkilöä viikossa. Tämä kehotti lisätä tuota määrää, mutta suurin osa 25 000 on palannut Tunisiaan. Monet vapaaehtoisesti valitettavasti on vielä joitakin satoja, jotka ovat vielä vastaanottokeskuksissa, noin sata kappaletta, jota, jotka ovat pidätettynä. Ja Teo Franken äh, ministeri kysyi minulta, että voitaisiinko palauttaa kaikki nämä. Niin sanon välittömästi ei, koska se ei ole mahdollista. Moni sanoi, että he eivät ole tunisialaisia, jos vahvistetaan, että he ovat tunisialaisia äh, sormenjäljen ja muiden avulla, niin silloin se on mahdollista, mutta, mutta muuten ei tule kyllä kyseeseen, että kaikki laitetaan vaan alukseen ja silloin kyllä Tunisiassa syntyy toinen vallankumous. Edustaja Vergia, nämä tutkimukset, tehän tiedätte, että meillä on ollut ongelmia saada viisumeita. Se tietysti riippuu maasta. Ja yhä enemmän, ehkäpä juuri tästä syystä, opiskelijoiden määrä ulkomailla on vähentynyt, mutta on muita kohteita. Esimerkiksi Saksan kanssa paljon helpompaa kuin Ranskan kanssa. Mutta lisäksi on paljon yliopistoilta, eurooppalaisista yliopistoilta, amerikkalaisista ja japanilaisista yliopistoilta tulevia pyyntöjä. Nämä ovat yliopistot, jotka käyvät Tunisiassa ja hyödyntävät siellä materiaalia. Se on tietysti harmi Tunisialle, koska palua on hankala, jos henkilö löytää hyvän paikan Euroopasta, niin hän jää Eurooppaan. Jos ei, niin hän palaa Tunisiaan. Afrikkalaiset maahanmuuttajat. Minulla ei ole mitään aavistustakaan näistä määristä. Me en voi valitettavasti teille vastata. Kiitoksia. I think this, the um, ambassador, these were uh, meeting. Suurlähettiläs, nämä kokoukset olivat sellaisia, että järjestelyssä oli, oli mukana myös tiettyjä kansalaisjärjestöjä helpottamassa tapaamisia. Meillä oli hyvin kattava, hyödyllinen valtuuskuntamatka Tunisiaan. Pääsimme syvälliseen ymmärrykseen siitä, ketkä ovat tässä myös häviäjiä. Me ymmärrämme kyllä, että maat ovat paineiden alla. Ja tiedot tilanteesta voidaan myös matkaltamme toimittaa teidän käyttöönne. Edustaja Versia varmasti tietää myös, että jotkut ovat saaneet apua tunisialaisilta perheiltä, jotta näistä tilanteista päästään pois. Monet kärsivät esimerkiksi byrokratiasta, eli kyllä me nämäkin tiedot voimme teille toimittaa. Kenties vielä loppuun muutama sana Mm, Graziella Rezza. Aivan kaksi lausetta vain. Kaksi lyhyttä asiaa. Ensinnäkin Valko-Venäjä ja mandaatti liikkuvuuskumppanuudesta. Sehän oli mukana nir pääosaston strategisessa suunnitelmassa. Tässä keskityttiin enemmänkin turvallisuuskysymyksiin voin sisäisesti tässä vielä esittää kysymyksen ja toimittaa tiedot sitten jälkikäteen. No sitten toinen kysymys. Mitä rajahallinta tarkoittaa? Meidän käsittääksemme on selkeät, tiukat kriteerit. Nierpä-osaston kollegat niitä noudattavat – Tällainen rahoitus on edelleenkin vanhempien otsakkeiden alla. Kollegat muista yksiköistä varmasti voivat paremmin antaa tietoja tästä aiheesta. No sitten kolmas kysymys. Taulukot ja tulokset. Varmasti voisimme järjestää teknisen kokouksen ja esittää perustelut, taustat näille tilan, tilastoille. Meidän työmme on tilastojen koostamista sellaisista toimista, jotka on jo toteutettu. Eli me raportoimme ENI-ohjelmoinnista ja konsultointikuulemisprosessien kautta käsitellyistä kysymyksistä. Eli mahdollisesti lisäarvo voisi meitä hieman ohjeistaa äh, tämän rakenteen suhteen ja aivan varmasti olemme avoimia käymään rakentavaa keskustelua tästä. Kiitos. Eli nämä tiedot ja tämä esityksenne on myös nettisivujen kautta käytettävissä. Haluan kiittää suurlähettiläs Sheriffiä tästä hyvin kattavasta delegaatiomatkasta. Eli saimme paremman käsityksen tilanteesta. Kiitoksia oikein kovasti myös tämänpäiväisestä puheenvuorosta. Kiitos myös HOM-pääosaston kollegalle. Nyt menemme suoraan kolmanteen ja viimeiseen paneeliin tänä aamupäivänä. Pyytäisin äh, vierailijoita tänne korokkeelle. Um, so we have um, Dragos Tudorachi, uh, Mr. Legeri and Ben Lewis. Nyt äh, Ben Lewis ja herra Legeri Voitte tulla tänne korokkeelle. Thanks colleagues for your patience this morning. We've got... Nyt hieman kärsivällisyyttä kollegat. Meillä on tänä päivänä paljon vieraita puhujia, joita kiitämme luonnollisesti hyödyllisistä puheenvuoroista. So in the third panel, um, we... Kolmannessa paneelissa keskitymme vaikeaan kysymykseen, tiukkaan aiheeseen eli palautuspolitiikkaan. 2017 komissio antoi useampia tiedonantoja, niin kuin tiedämme. Pyritään EUn tehokkaampaan palautuspolitiikkaan. Meillä on myös syyskuulta suositus, jossa on palautuskäsikirjaa päivitetty jäsenvaltioiden käyttöön ja toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tätä vaikeaa tehtävää. Parlamentti on usean kertaan päätöslauselmissa vedonnut, että täytyy saada tämän lainsäädännön toimivaa toteutusta. Kollegat tietävät ja päätöslauselmissa todettiin, että unionin palautuspolitiikan tehokkuutta on parannettava ja on toteutettava palautukset turvallisesti niin, että oikeuksia kunnioitetaan ja ihmiset voidaan palauttaa turvallisiin lähtömaihin – Aihe on hyvin kistanalainen ja vaikea, niin kuin kollegat tietävät. Panelistien näkemykset kiinnostavat meitä kovasti ja varmasti saamme aikaiseksi mielenkiintoisen keskustelun. Ensimmäinen vieraamme on Dragos Tudorace. Hän on palautuspolitiikasta vastaavassa pääosastossa yksikön päällikkö. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Huomenta kaikille. Kuten ihan oikein totesitte aluksi, niin EUn palautuspolitiikka ja järjestelmä, jossa tämä politiikka toimii, niin se määritellään hyvin monimutkaisessa tilanteessa. Tämä liittyy EUn jäsenvaltioiden tilanteeseen ja myöskin kolmansien maiden tilanteisiin. Ja kahdessa ensimmäisessä paneelissa ja muissakin keskusteluissa, kun puhutaan yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, on jo käsitelty aika intensiivisesti sitä, millä tavalla tämä ulkoinen osa tätä politiikasta, millä tavalla se toimii. Viime viikolla varapääjohtaja Mordy oli puhumassa näistä palautusjärjestelyistä ja meillä on ei-sitovia sopimuksia tällä alalla. Ja tiedän, että tästä käytiin aika intensiivistä keskustelua. Ja viime viikolla tästä puhuttiin ja myöskin kun Mavropoulos oli täällä komissiosta, niin tämä on osa laajempaa poliittista kontekstia. Tarkoituksena on pelastaa henkiä ja myöskin haluamme palauttaa ne, joille ei ole oikeutta jäädä EUn alueelle. Mutta tässä keskustelussa on keskitytty ulkoisiin ulottuvuuksiin palautuskysymyksissä. Ja minä keskityn nyt sitten puheenvuorossani näihin sisäisiin kysymyksiin, jäsenvaltioiden tilanteisiin ja EUn sisäiseen ulottuvuuteen. Eli tässä mukana on kansallisia palautusjärjestelmiä ja sitten EUn toimielimillä ja virastoilla on myöskin roolinsa näissä kysymyksissä. Ensinnäkin sääntelypuitteisto. Vuodesta 2008 meillä on ollut palautusdirektiivi. Siinä on yhteisiä asioita, jotka liittyvät näihin sääntöihin ja säädöksiin, joita täytyy toteuttaa kansallisella tasolla. Tämä liittyy esimerkiksi siitä, miten määritellään palautustapaukset, miten pannaan täytäntöön näitä palautusoperaatioita. Ja tämä on laki, jota kukaan ei tunne paremmin kuin te tässä valiokunnassa. Nämä neuvottelut veivät aika pitkään ennen kuin teksti saatiin laadittua, mutta vuodesta 2008 se on ollut pohjana sille, miten palautusjärjestelmä toimii EU:ssa. Ja komissio on nyt sitten tarkastellut sitä, miten tätä on pantu täytäntöön ja millaisia menettelyitä on toteutettu jäsenvaltioissa. Ja Schengenin arvioinnissa on tehty kansallisia arviointeja seuraavalla tavalla. Vuonna 2015 Schengen-arvioita tehtiin Itävallassa, Belgiassa, Alankomaissa, Saksassa ja Liechtensteinissa. Ja vuoden 2015 osalta suunnitelmia on jo toimitettu jäsenvaltioista. Ja me olemme saaneet jo päätökseen riittävyysanalyysit. Vuonna 2016 käytiin Luxemburgissa, Italiassa, Kreikassa, Kroatiassa, Maltalla ja Ranskassa – ja sitten kaksi on vielä tulossa Kaleen alueelle Ranskassa ja sitten Saksaan. Ja näissä tarkistuksissa tarkastellaan nyt näitä jäsenvaltioiden toimintasuunnitelmia. Ja tällä hetkellä tehdään riittävyysarviointeja. 2017 Schengen-arvioita on tehty Tanskassa, Islannissa, Ruotsissa, Portugalissa, Espanjassa ja Norjassa – ja yksi yllätysvisiti tehtiin Unkariin. Nämä arviot ja näiden missioiden raportit ovat vielä valmisteluvaiheessa ja ensi vuodelle on suunniteltu muut jäsenvaltiot, Sveitsi, Latvia, Liettua, Viro ja Suomi. Ja sitten tämä ensimmäinen Schengen arviointisykli on saatu päätökseen. Meillä oli kunnianhimoinen aikataulu. Halusimme hoitaa tämän kolmessa vuodessa kaikissa jäsenvaltioissa, jotta saisimme faktat siitä, miten politiikkaa on kehitetty ja pantu täytäntöön kansallisella tasolla. Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit saavat nämä raportit käyttöönsä sekä suunnitelman että näiden arviointien osalta. Ja käsittääkseni 6. joulukuuta me olemme sitten Schengenin alivaliokunnassa kertomassa suljetuin ovin sitten työstä, jota on tehty. Ja teemme tämän sitten tietysti mielellämme jäsenten edessä. No sitten vielä sääntelypuutteet. Täytyy todeta, että komissio hyväksyi maaliskuussa suosituksen. Tästä puheenjohtajakin jo puhui. Ja meidän kannaltamme se oli tärkeä teksti koska kuten sanoin, me pystyimme sitten hyödyntämään näitä arviointeja ja pystymme tekemään suosituksia jäsenvaltioille sen suhteen, miten paremmin pystytään toteuttamaan näitä toimia ja hallinnollisia käytänteitä. Päätavoitteet olivat se, että halusimme saada aikaan enemmän hallinnollista johdonmukaisuutta – koska tehottomuus johtui usein siitä, että viranomaisten välillä ei ollut riittävästi yhteistyötä prosessin eri vaiheissa. Ja me pyrimme myöskin johdonmukaisuuteen ja ennustettavuuteen tutkintavankeuden osalta ainoastaan silloin, kun se on tarpeen. Ja meidän täytyy tietysti noudattaa kaikkia oikeuksia, jotka liittyvät perusoikeuskirjaan. Ja me haluamme määritellä paremmin nämä velvollisuudet ja ohjelmat, joita sitten kehitellään jäsenvaltioissa. Ja halusimme myöskin sitten paremmin hyödyntää näitä maahantulokieltoja. No, jäsenvaltiot panivat tämän merkille ja jo Maltan puheenjohtajakaudella saimme kuulla, miten jäsenvaltiot aikovat sitten panna täytäntöön näitä suunnitelmia. Ja sitten hyväksyttiin tämä palautuskäsikirja. Se oli osa tätä pakettia viestinnän rinnalla, joka hyväksyttiin syyskuussa. Ja te varmaan tiedätte, että alusta, vuoden alusta pitäen jotkut jäsenvaltiot ovat halunneet muuttaa palautusdirektiiviä. No, komissio on vastustanut tämän direktiivin muuttamista tässä vaiheessa, koska uskomme, että näillä säännöillä pystytään toimimaan tehokkaammin käyttäen tämänhetkisiä välineitä – mikäli jäsenvaltiot ovat valmiita investoimaan enemmän kansallisiin menettelyihin hallinnon tasolla. Ja me olemme nähneet, miten nämä kansalliset järjestelmät toimivat, ja me tiedämme, että on hyviä käytänteitä jäsenvaltioissa, mikä osoittaa, että kun tehdään suosituksia Brysselistä, niin se pystytään toteuttamaan jäsenvaltiossa. Siihen tarvitaan poliittista ja muuta tahtoa, mutta tästä muutos sitten alkaa. No sitten me toimitimme tiedonannon neuvoston ja parlamenttiin näistä maahanmuuttokysymyksistä syyskuussa, ja siinä oli sitten katsottu tätä järjestelmää EU-ssa, ja siinä on mukana tämä raja- ja rannikkovartiostovirasto, ja kohta varmaan saatte kuulla tästä sitten lisää. Ja meidän puolellamme komissio on korostanut tämän viraston roolia ja tätä uutta mandaattia vuodelta 2016, koska me katsomme tätä rooli voidaan toteuttaa nopeammin. Ja tämä Hannikovartiosto virasto on jo toimia, toteuttanut toimia ja näitä palautusoperaatioita on toteutettu paljon enemmän. En nyt puhu tästä pidempään, koska uskon, että pääjohtaja kohta kertoo sitten enemmän näistä asioista. No sitten tulevaisuus. Palautuspolitiikan tulevaisuus liittyy muuhun maahanmuuttopolitiikkaan. Kaikki nämä asiat liittyvät toisiinsa ja tämä liittyy solidarisuuteen, turvapaikkakysymyksiin. Ne vaikuttavat sitten siihen, miten me muutamme tarpeen mukaan palautuspolitiikkaa. Ja palautukset jatkuvat, kuten on jo todettu tänä aamuna. Eli se, tämä liittyy läheisesti ulkopolitiikkaan ja yhteistyöhön näiden läpikulku- ja alkuperämaiden kanssa. Meidän täytyy raportoida kaikista näistä asioista, ja kuten olette ehkä huomanneet, pari viikkoa sitten hyväksytti viimeinen raportti, ja siinä on vahvistettu näitä raportteja eri osilta, osin, koska säännöllisesti haluamme toimittaa teille sitten tietoja näistä asioista ja kaikista toimista, joita on toteutettu maahanmuuton alalla. Kiitoksia ja sitten odottelen teidän kysymyksiänne. Otamme kysymykset sitten paneelin lopussa. Seuraavana vierana Fabrice Leggeri, jonka kaikki tunnemme. Hän on Frontexin johtaja. Tervetuloa tähän kuulemiseen. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät parlamentin jäsenet tästä tilaisuudesta saada selvittää teille, mitä Euroopan rannikkovartiostolaitos tekee palautuskysymyksissä. Kuten edustaja komission nimissä jo korostikin, palautuspolitiikka on yksi osio maahanmuuton hallinnoinnista – ja se löytyy nyt myös Frontexinkin mandaatista, jota laajennettiin viime vuonna. Muutama luku. Palautuslentojen määrä, jota virasto järjesti tänä vuonna, on yli 300. Laittomien maahanmuuttajien määrä, jotka palautettiin viraston tuella, on 2500 jo tänä vuonna. Ja viime vuonna koko vuoden ajalta tuimme jäsenvaltioita palautuksissa ja silloin palautettiin 10 700 maahanmuuttajaa ja virasto järjesti viime vuonna 232 lentoa. Jos verrataan lukuja vuoden 2015 tasoon, niin on yhä selvempää, että Euroopan unioni on kehittänyt palautuspolitiikkaansa. Olemme viisinkertaistaneet sen, mitä kykenemme tekemään jäsenvaltioiden tueksi. Mutta jälleen kerran täytyy toistaa se, että palautuspäätös on kansallinen. Eli vain jäsenvaltiot, vain kansalliset viranomaiset voivat päättää siitä, mikä henkilö palautetaan. Tämä on siis tärkeä elementti. Selkeästi nähdään, että tarvitaan myös integroitua eurooppalaista politiikkaa tällä alalla. Jos jäsenvaltiot, komissio ja Euroopan rajarannakkovartiovirasto tekevät läheistä yhteistyötä yhdessä. Operatiivisen toiminnan puitteissa tuemme tunnistamisessa. Palaan myöhemmin tähän aiheeseen. Sillä yksi haasteista, kun pyritään täysin tunnistamaan maahanmuuttajat, jotta voidaan määritellä, mikä alkuperämaa on, ja jotta voidaan saada matkustusasiakirjat alkuperämaasta, niin tämä pitää hoitaa. Tällä hetkellä Virasto tarjoaa ilmoitetse tapahtuvan kuljetuksen, jonka kaluston tarjoavat jäsenvaltiot. Mutta nyt meillä on käynnissä tarjouskilpailu ja hyvin pian, ilmeisesti jo tammikuussa, kykenemme järjestämään tilauslentoja itsenäisesti. eu turkkiin lausuman nojalla on myös viraston eh, ilmaisu siitä, että tuemme myös Kreikan viranomaisia. Tähän mennessä vuonna 2017 650 henkilöä kuljetettiin Kreikan saarilta Turkkiin. Frontexin to- toimesta siis EU Turkki-sopimuksen nojalla. Meillä on ollut myös kovin strategisia keskusteluja viraston hallintoneuvostossa viime viikolla yhdessä komission kanssa. Virasto ehdotti jäsenvaltioille operatiivisia toimia, jotta voitaisiin vahvistaa uudelleen tätä jäsenvaltioiden komission ja viraston välistä yhteistyötä. Yksi merkittävä puoli siitä on esimerkiksi se, että tietojenvaihto kansallisten viranomaisten, komission ja viraston välillä tulisi, sitä tulisi vahvistaa. Ja jos esimerkiksi Virasto voi järjestää ja suunnitella itsenäisesti näitä tilauslentoja, niin viraston täytyy silloin tietää, mitkä ovat kohdemaat ja mm, aikataulutus. Milloin henkilöt, ne jotka palautetaan, ovat valmiita palautettavaksi. Virasto ei taaskaan voi tehdä näitä päätöksiä, mutta jäsenvaltioiden täytyy tiedottaa sille määrät, aikataulutus ja äh, henkilöt, kuten myöskin kohdemaat. Komissio on ehdottanut sitä, että Irma-niminen tietojärjestelmä annettaisiin Frontexille ja me katsomme tätä. Se on yksi näistä tämän toimintasuunnitelman ydinkysymyksistä, jota ehdotettiin siis viraston hallintoneuvostolle. Meillä oli myös strateginen keskustelu eilen, jossa käsit- jota käsiteltiin Jaason hallintoneuvostossa, sillä yksi lisähaaste maahanmuuton hallinnassa Euroopassa on, että niiden maahanmuuttajien määrä, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa, on erittäin korkea, kun taas niiden henkilöiden määrä, joille myönnetään pakolaistatus, on paljon matalampi. Ja itse asiassa ne, jotka eivät tätä pakolaisasemaa saa, eivät myöskään tavallisesti saa mitään oleskelulupaa. Ja tämä on nimenomaan palautuksen osa. Kävimme strategisia keskusteluja EASON ja kansallisten viranomaisten kanssa jotka vastaavat maahan, turvapaikkakysymyksistä, jotta voisimme paremmin vaihtaa tietoja niin, että hylätyt turvapaikanhakijat voidaan ottaa mukaan tähän palautusjärjestelmään. Tämä on siis tilanne tällä hetkellä. Käsittelisin nyt toista asiaa, joka on ehkä mielenkiintoisempi tässä kuulemisessa ja se liittyy yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa ja siihen, millä tavalla täytäntöönpanomme säännöksiä palautuspuolella. Virasto tietysti toimii EUn ulkopolitiikan puitteissa. Ja tässä halusin viitata siihen läheiseen yhteistyöhön, joka meillä on komission kanssa, Euroopan ulkosuudenhallinnon kanssa takaisinottosopimusten täytäntöönpanossa. Tavallisesti virasto tukee komissiota, kun se neuvottelee takaisinottosopimuksista. Osallistumme myös säännöllisiin yhteiskomiteakokouksiin kolmansien maiden kanssa. Meillä on työjärjestys, jonka virasto on allekirjoittanut ja Siinä on myös liite, joka koskee palautuksia. Näin on esimerkiksi Nigerian tapauksessa. Usein näin ei ole, mutta Nigerian tapauksessa siis virasto jo muutama vuosi sitten onnistui kehittelemään yhteistyötä. Meillä on myös EU-yhteyshenkilön kanssa yhteistyötä, joka on äh, noissa jäsenvaltioissa paikalla. Ja sitten yhteyshenkilöt, jotka voivat olla tärkeässä tehtävässä palautuskysymyksissä. Me kehittelemme kollektiivista palautusta, eli palautuksia, joita virasto järjestää ja valmistelee, mutta alkuperämaat järjestävät, eli näin esimerkiksi Balkanin alueella. Tämä on myös osa kapasiteetin rakennuspolitiikkaamme. Se nimittäin auttaa näitä maita oppimaan sen, millä tavalla palautusoperaatiot pitää järjestää. Siinä on omat haasteensa ja niiden täytyy järjestää omat palautuslentonsa, varsinkin Balkanin alueen maat. tunnistusmatkat. Niitä järjestämme tuomiesenvaltioita matkustusasiakirjojen suhteen, konsuliasiakirjojen suhteen olemme kutsuneet esimerkiksi niin sanottuja identifiointimissioita pitkällä aikavälillä kasan Italiassa. Meillä on myös lyhyen aikavälin missioita eri jäsenvaltioissa. Ja tietysti haluaisin korostaa sitä, että kaikki nämä toimet hoidetaan täysin noudattaen perusoikeuksia. Erityisesti meillä on valvojajoukko, ja olemme varmistautuneet siitä, että varsinkin näissä tällaisissa arkaluontoisissa lennoissa ja kaikissa yhteenkerävissä lennoissa meillä on eurooppalaiset valvojat paikalla. No tapa edetä sitten tässä asiassa viraston näkökulmasta katsoen, meillä täytyy ehdottomasti olla kattava lähestymistapa, kattava siinä myönnessä, että meillä on integroitu palautusjärjestelmä, mikä puolestaan merkitsee, että kansalliset viranomaiset komissio ja virasto vaihtavat tietoa reaaliaikaisesti kaikista palautuspolitiikan eri näkökohdista. Virasto on tietysti kiinnostunut myös operatiivisesta tiedosta, ja meidän täytyy myös saada laajempi lähestymistapa. Se, missä tänä aamuna keskusteltiin, eli että kehitys on oleellista, jotta ei rajoiteta maahanmuuton hallintaa pelkästään palautuspolitiikkaan. Eteläinen naapuruus, jota komissio ehdotti Frontexille, on tässä mukana ja Afrika Frontex tiedusteluyhteisön puitteissa meillä on mahdollisuus luoda voimavararakennusta mm-hmm. afrikkalaisille maille, jotta nämä voivat tehdä yhteistyötä rajakysymyksissä. Eli jos haluamme, että kaikki voittavat, ja tässä tietysti puhun operatiivisista toimista – jotka kuuluvat viraston toimialaan. Meidän täytyy laajentaa näitä aiheita ja katsoa myös turvallisuuskysymyksiä, jotka eivät välttämättä suoraan liity maahanmuuttoon ja ovat huolenaiheena. Mitkä esimerkiksi Sahelin maat tulevat tässä tapauksessa kyseeseen. Ja näin. AFIC, eli Euroopan Afrikka tiedusteluyhteisön eteläisen naapuruston ja tämän kaltaisten hankkeiden avulla olen vakuuttunut siitä, että voimme kehitellä tätä ammattivuoropuheluamme rajavartiopuolella. Tietysti tarvitsemme pitkän aikavälin kehityspolitiikkaa suhteessa näihin maihin ja se ei kuulu viraston toimivaltaan, mutta minun näkökulmastani katsoen tilanne on selvä. Emmekä me voi täytäntöönpanna kunnollista palautuspolitiikkaa, jos kaikki maahanmuuttopolitiikan osa-alueet eivät ole tasapainossa, varsinkin suhteessa Afrikan mantereeseen. Kiitoksia. Uh, final speaker. Kiitos. Ja nyt tämän paneelin viimeinen puhuja, mm, herra Ben Lewis. Hän on ihmisoikeuskomissaarin toimistosta YKsta. Olkaa hyvä. Much, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että saan olla vieraana tänään. Minun puheenvuoroni on hieman toisen tyyppinen. En väitä, että olisin Eurooppa-asiantuntija, mutta puhun hieman niistä huolista, joita YK on ihmisoikeus vastuullisella on mielessään, kun ajatellaan näitä tilanteita. Ja aivan erityisesti on keskitytty palautuksiin täällä Euroopassa. Sitä käsittelisin myös. Usein sanotaan, että palautukset ovat hyvin toimivan järjestelmän tärkeä osuus. Toteaisin, että laajamittaiset palautukset ovat oikeastaan oire eh, rikki olevasta järjestelmästä. Jos joudutaan pakkopalautuksiin tai niin sanottuihin vapaaehtoisiin palautuksiin, niin että suuri joukko ihmisiä palautetaan alueelta, niin jokin on mennyt pieleen joko niin, että ei ole turvallisia, laillisia väyliä, tai sitten ihmiset voisivat palata omalla päätöksellään. Eli tätä voisitte pohtia. Aluksi täytyy myös tehdä selväksi, mitä tarkoitamme, kun puhumme palautuksesta. Tämä sana voi olla varsin kliininen, erityisesti Brysselin ympyröissä. Se on erotettu varsinaista kontekstistaan. Me olemme tehneet seurantaa, toteuttaneet seurantaa palautuskäytäntöjen osalta ja tässä tätä työtä jatkamme myös ensi vuonna. Olemme nähneet omin silmin, että onpa sitten kyse pakkopalautuksesta tai vapaaehtoista palautuksesta, niin tämä on henkilölle hyvin väkivaltainen kokemus. Poikkeus on se, että ihmiset voivat palata turvallisiin olosuhteisiin niin, että ihmisoikeuksia täysin kunnioitetaan. Yleensä näin ei ole voi olla, että ihmiset palautetaan paikkaan, joka ei edes ole heidän kotimaansa. Eli he eivät oikeastaan palaa yhtään mihinkään, jos he eivät voi palata äh, omaan kotipaikkaansa. On puhuttava suoraan myös niistä realiteeteista. Palautus on jonkinlainen eufemismi sille, että halutaan hankkiutua eroon toivomattomasta sellaisesta henkilöstä, joka on epätoivottu. on historiallisia ja rakenteellisia syitä sille, että nämä henkilöt eivät pääse eu alueelle. Minä, minä voin lentää lentokoneella Brysseliin. Näillä henkilöillä ei tällaisia mahdollisuuksia ole. Eli puhutaan myös ihmisoikeusvaikutuksista, joita palautuspolitiikalla on. Valtiot eivät, niillä ei ole kieltoa poistaa äh, henki, äh, alueeltaan henkilöitä, äh, mutta tämä ei ole mikään suvereeni, absoluuttinen oikeus. Valtion toimet ovat aina sellaisia, että kansainvälinen ihmisoikeuslaki niitä rajoittaa. Meillä on myös ihmisoikeusyleissopimus. Kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi, heillä on ihmisoikeudet. Eli ovatpa motiivit rajan ylittämiselle mitkä tahansa, niin, taikka heidän matkustustapansa rajan ylittämiseen mikä tahansa, missäpä he sitten satuvatkin olemaan, niin kaikilla valtioilla on aina sitovia velvoitteita kaikkia muuttajia kohtaan – onpa sitten henkilö hakenut turvapaikkaa tai saanut sen. Kansainvälinen ihmisoikeuslaki tarjoaa suojapuitteiston, kansainvälistä suojaa maahanmuuttajille. Oikeudet ovat myös toisistaan äh, riippuvaisia ja jakamattomia. Esimerkiksi pakolaisilla on pakolaislainsäädännön perusteella oikeuksia mutta heillä on myös muita oikeuksia ihmisoikeuslain, työlain ja humanitaarisen lain pohjalta. Erityisesti Euroopassa on nähty toisaalta äh, pakolaiset, jotka ansaitsevat turvapaikan, ja sitten toisaalta taas sellaiset henkilöt, jotka eivät ansaitse kansainvälistä suojelua. Kaikki ihmiset ansaitsevat kyllä kaikkina aikoina kansan, kansainvälistä suojelua. Pakolaiset ansaitsevat aivan erityistä suojaa pakolaisina, esimerkiksi naisina tai lapsina ja eh, puitesopimusten eh, pohjalta. Ja sitten esimerkiksi työn perässä muuttajat työlainsäädännön pohjalta ja niin edelleen. Eli on väärin nähdä niin, että toiset ovat turvakanhakijoita ja sitten toisessa kategoriassa ovat kaikki muut. Puhumme menettelytavoista, oikeuksista, joita on taattava silloin, kun puhumme myös palautuksista. Oikeudet ovat myös jakamattomia. Ihmisillä on aina oikeus korkeimpaan äh, mahdolliseen suojan tasoon. Yhdeksän keskeistä kansainvälisen ihmisoikeuden välineitä tarjoaa kaikille maahanmuuttajille äh, oikeudet, äh, kansalaisoikeudet, poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, kulttuurioikeudet, kaikkien niiden välineiden pohjalta, jotka juuri mainitsin, esimerkiksi YK yleissopimus ihmisoikeuksista ja syrjinnän kieltävästä yleissopimuksesta. Meillä on myös sopimus näistä yhdeksästä kansainvälisestä sopimuksesta, jotka kaikki EUn jäsenvaltiot ovat ratifioineet. Kun näihin kansainvälisiin yleissopimuksiin on liitytty, niin EUn jäsenvaltiot ovat ottaneet kantaakseen velvoitteita kunnioittaa, suojella ja täyttää ihmisoikeusvelvoitteet. Tämä pätee kaikkiin henkilöihin alueella valvonta-alueella EU-ssa. Onpa heillä sitten oikeudellinen status olemassa tai ei, tai oikeus olla kyseisessä maassa tai ei. Jos näiden oikeuksien nauttimista rajoitetaan politiikassa, ulkoisessa politiikassa, niin äh, tämäkin on huomioitava. Kun nyt puhumme EUn palautuksesta, niin maaliskuun kolmas päivä – yhdessä UNICEFin kanssa ja muiden lasten oikeuksia ja järjestöjen kanssa totesimme, että e- ehdotettu EUn palautuspolitiikka vaarantaa lapset ja se rikkoo YK lapsen oikeuden, oikeuksien sopimusta, kun maahanmuuton valvontaa pidetään prioriteettina ja lapsen oikeudet jäävät toissijaisiksi. Jos ihmisiä kiinnostaa, niin nyt on juuri yhdessä saatu julistus lapsen oikeuksien komitean ja muiden toimijoiden välillä. On todettu, että lapsen edun täytyy aina olla ensisijainen verrattuna näihin maahanmuuton hallintakysymyksiin. YK asiantuntijat samaisena päivänä yhdessä eri sopimusosapuolten kanssa totesivat, että EUlla on velvoitteita, sopimusvelvoitteita ja nyt on vaarana tällainen liukuva pinta, kalteva pinta, jos käytetään yhä enemmän pidätyksiä, usein myös lapsia, ja ei, ei kunnioiteta ihmisoikeusvelvoitteita. Huhtikuussa kuuntelin Liven kuulemista, ja monet tässä salissa vetosivat komissioon, jotta se olisi valppaana silloin, kun kyse on palautuksesta ja palautussopimuksista, takaisinottosopimuksesta. Monet parlamentaarikot vaativat tai totesivat, että nyt ollaan menossa kohti joko pakkopalautuksia. Ja tämä johtaa siihen, että unioni ajautuu kauemmaksi äh, perusarvoistaan. Me olemme havainneet äh, tiettyjä aukokohtia, erityisesti äh, palautuksissa ja karkotuksissa. Ja vuonna 2014 esitimme mm, suosituksia ja suuntaviivoja Nämä pohjautuvat standardeille, jotka on olemassa kansainvälisesti, ja ohjeistukselle, jäsen, ohjeistukselle jäsenvaltioille siitä, miten ihmisoikeussitoumukset voidaan äh, ottaa huomioon operationaalisesti. Meillä on kymmenen suositusta suuntaviivaa, jossa on myös käytännön toimia, joihin valtiot voivat ryhtyä suojellakseen maahanmuuttajien oikeuksia. Tänään keskittyisin näistä kahteen. ihmisoikeudet äh, karkotu, äh, palautuksissa ja yhteistyö ja koordinointi. Ensinnäkin suuntaviiva 9 toteaa, että mm, äh, palautukset eivät saa palautuskieltoperiaatetta rikkoa ja täytyy pitää ensisijaisena vapaaehtoista palautusta ja pakkoa täytyy välttää. Minulla ei ole aikaa käsitellä kaikkia yksityiskohtia tänään, joten korostan vain muutamia keskeisiä seikkoja. Ennen kaikkea kun kyse on mm, palautuskiellosta, niin tämähän on kansainvälisen lainsäädännön tärkeä normisääntö. Meillä on myös pakolaislakia. Jos joku ei voi saada mm, turvapaikkasuojaa osakseen, niin ei, ei tällä perusteella vielä voi henkilöä mm, palauttaa. on vaatimuksia eh, valtioille tehdä yksityiskohtainen tutkimus jokaisesta yksilöstä silloin, kun eh, halutaan varmistaa tilanne, jotta henkilö, henkilöä ei kohtaa palautettaessa vaara silloin, kun kyse on maasta, jossa he eivät tällä hetkellä asu. Valtioiden täytyy ainakin tarjota oikeusapua ja mahdollisuus myös esittää muutoshakemus annettuun päätökseen. Eli täytyy olla myös aikaa tälle menettelylle niin, että henkilö voi todella käyttää tätä oikeuttaan hyödykseen. Täytyy olla tietoa saatavilla, informaatiota siitä, miksi tällainen päätös on tehty sellaisella kielellä, jota henkilö ymmärtää, ja silloin voi olla, että täytyy tarjota tulkkaus- ja käännöspalveluita ilmaiseksi henkilölle. Lisäksi järjestelmää täytyy tarkkailla riippumattoman tahon toimesta. Sellainen, joka on riippumaton verrattuna palautustoteutukseen tai sitten siihen tasoon, joka palvelusta lainsäädännön säätelee. No sitten mm, suositus 10 sopimuksista. Kaikki kaikissa rajat ylittävissä toimissa on toimittava ihmisoikeuksia kunnioittaen, jopa väliaikaisessa sopimuksessa. Eli lähestymistavan täytyy pohjautua ihmisoikeuksille niin, että ei tehdä sopimuksia sellaisten maiden kanssa, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia. Tämän lähestymistavan täytyy huomioida äh, monet toimijat, luonnollisesti oikeus- ja poliisiviranomaiset, mutta paljon muita tahoja – Tarvitaan myös asianmukainen suojamandaatti. Täytyy myös yhteistyösopimuksessa huomioida sekä prosessissa mukana olevat että, että sen tulos. Yhteistyösopimuksia täytyy myös valvoa ja tuloksia valvoa riippumattomasti niin, että kaikki toteutuu ihmisoikeuksia kunnioittaen. Voimme käsitellä näitä, jos aikaa vain suinkin olisi. Haluaisin korostaa yhtä seikkaa, joka on jo mainittu, eli kyse on tästä palautuskielosta ja sen valvonnasta. Ihmisoikeuspuitteisto on jonkinlainen pohjataso, se ei ole mikään yläraja. Eli jos todetaan, että nyt ei äh, rikota lapsen oikeusta, oikeutta, mm, niin että häntä suojataan kidutukselta. Meidän täytyy valvoa kaikkien ihmisten hyvinvointoa, ja tämä on myös kirjattu EUn perussopimukseen. Artikla 21 Lissabonin sopimuksessa velvoittaa meitä tekemään sellaisia yhteistyösopimuksia, joissa varmistetaan se, että kaikki ihmiset voivat nauttia ihmisoikeuksista ja hyvinvoinnista. Kiitos. Um, Tämä on tärkeä aihe. Aikaa ei kuitenkaan ole kovinkaan paljon. Kaksi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. Jean Lambert ja Marie-Christine Vergia. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? No niin, kaksi puheenvuoroa. Jean ensin. thank you. Um... Kiitoksia. Ensinnäkin parissakin esityksessä viitattiin tähän tunnistamiseen. Eli kun valmistellaan palautuksia, eri maissa on erilaiset näkökulmat tähän asiaan, mutta Haluaisin nyt kysyä erityisesti, onko kaikissa valtioissa tämä valtiottomuusprosessi, koska on henkilöitä, joilla ei ole kansallisuutta. Se on ihan hyvä esimerkki, jos ajatellaan nyt vaikka Bangladesia ja Rohingya-muslimeja. Jos on Rohingya Bangladesista, niin silloin ei ole Bangladesin kansalainen. Eli silloin on valtioton henkilö. Eli onko jäsenvaltiolla menettelyitä tätä silmällä pitäen, eli että otetaan huomioon tällaiset hyvin todelliset ongelmat. Se nyt ehkä ei ole kaikkein suurin ongelma, mutta se on kuitenkin hyvin todellinen. Ja sitten nämä palautukset sinänsä. Tässähän puhutaan sitä, että EU valvoo näitä lentokoneita – Tätähän haluttiin, kun työstettiin palautusdirektiiviä. Mutta mitä mieltä paneeli on siitä, mikä on kestävä palautus ja kuinka paljon tätä valvotaan? Usein tuntuu, että osa tästä turvapaikkaprosessista, johon ei kiinnitä huomiota, on se, että jos ihmisiä ei tunnusteta ja palautetaan, niin mitä heille sitten tapahtuu? Eli pitäisi katsoa, että tehtiinkö oikea päätös yksittäistapauksissa. Eli onko mitään mahdollisuuksia seurata sitä, mitä tapahtuu ihmisille palauttamisen jälkeen. Ja sitten vapaaehtoisten palautusten prosessin laatu. Ja sitten tämä maahantulokielto. Sehän on kaikkein rankaisemmin osa tätä direktiiviä suurin osakin huomiostahan kiinnittyy näihin pidätyksiin, mutta entä sitten, miten tämä on vaikuttanut ihmisiin? Tässä on puhuttu tehokkaasta valvonnasta. No mitä se tarkoittaa? Eli minulla oli paljon muitakin kysymyksiä, mutta tässä nyt nämä. Comprehensive checklist. No melkomoinen tarkastuslista tässä jo tuli kuulluksi. Mari Kristin. monsieur le président. Merci. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos meidän vieraillemme puhujille. Aivan erityisesti haluan kiittää herra Luisia ja siitä, miten hän aloitti puheenvuoronsa. Hän totesi, että hänellä ei ollut mitään ongelmaa tulla tänne Brysseliin. Aina kun puhumme maahanmuuttopolitiikasta, niin tämä on se ydinkysymys. Tätä täytyy korostaa. Kaikilla ihmisillä ei ole samoja oikeuksia tulla tänne. Kaikilla ei ole samoja oikeuksia liikkuvuuteen. Sanon saman asian uudelleen, minkä jo totesin kolmas osa maailman väestöstä voi liikkua. Kaksi kolmas osa on velvoitettu jäämään paikalleen oman maahan, vaikkakin meillä on artikla 13 yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa. Haluaisin muistuttaa ihmisoikeuskysymyksestä ja niistä kansainvälisistä sopimuksista, yleissopimuksista, joihin jäsenvaltiot ovat liittyneet poikkeuksena ö, muuttaja työntekijöiden oikeuksia säätelevä sopimus. Tiettyjä kansainvälisiä tekstejä on, jotka muistuttavat siitä, että kaikilla maahanmuuttajilla on oikeuksia, olipa heidän asemansa mikä tahansa. No, haluaisin kysyä palautuksesta. Herra Legeri totesi, että tässä on ongelma, koska on suuri ero toisaalta turvapaikanhakijamäärien ja toisaalta niiden välillä, jotka saavat kansainvälistä suojaa ja saavat tämän statuksen. En tiedä, mikä on tämä suuri ero. Muistaisin numeroista. 61 prosenttia turvapaikanhakijoista saa kansainvälisen suojelun päätöksen. 61 prosenttia, eli kaksi kolmasosaa karkeasti sanottuna. Jos tähän lisätään ne 17 prosenttia, jotka saavat tämän oikeuden sitten eh, korkeammissa oikeusasteissa. Eli ei niinkään suurta eroa. No, suuri ero on jäsenvaltioiden välillä, jotka vaihtelevat siis kahdeksasta prosentista, se on keskiarvo, Unkarissa, ihan kaskummaa, yli 80 prosenttia monissa muissa jäsenvaltioissa. Eli tässäkö on kyllä ongelma. Me teemme tällä hetkellä työtä en minä henkilökohtaisesti, mutta pyrimme harmonisoimaan järjestelmää, mutta näitä eroja se ei silti poista. Me ja jäsenvaltiot estävät kansainvälisen oikeuden toteutumista, koska näitä eriarvoisuuksia on ja kaikista turvapaikanhakijoista ei yhtäkkiä kädenkäänteessä tulekaan sitten talouspakolaisia, taloussiirtolaisia. Eli edelleenkin kansainvälistä oikeutta jatkossakin rikotaan. Esittäisin kysymyksen teille molemmille, sekä Frontexille että komissiolle. Miten palautuspolitiikka varmistetaan niin, että kunnioitetaan kansainvälistä oikeutta? Miten varmistetaan se, että ei ole mitään kollektiivikarkotuksia, joukkokarkotuksia? Olen hieman äh, hämilläni, kun mainitsitte äh, toimet tältä osin. Miten varmistetaan, että tapaukset tutkitaan yksilökohtaisesti ja yksilöiden oikeuksia kunnioitetaan? Miten voidaan menettelytapoja kunnioittaa? Miten tämä varmistetaan, että ei ole haavoittuvia henkilöitä, jotka sitten palautetaan? Miten varmistetaan se, että näitä palautettavia ei palauteta sellaisiin maihin, joissa ihmisoikeuksia mahdollisesti rikote, rikotaan esimerkiksi kiduttamalla? Eli miten kerta kaikkiaan vaan varmistetaan, että kansainvälisiä lakeja noudatetaan ja kunnioitetaan? Totesitte, että Kyse ei ole pelkästään palautuspolitiikasta tässä maahanmuuttopolitiikassa, mutta mitä tämä tarkoittaa teille ja erityisesti Frontexille käytännössä? Tarvitaan maahanmuuton hallintaa tasapainoisesti myös Afrikan mantereella. Olen tästä samaa mieltä, mutta osoittakaa meille, miten te toimitte tässä kysymyksessä. Voin nyt niihin kysymyksiin, joita Sofie Intfeldt aiemmin kysyi. Miten Euroopan parlamentti voi toimia niin, että tässä politiikassa me LIBE-valiokuntana, miten me voimme toimia niin, että tässä politiikassa on käytännössä sellainen menettelytapa, että sitä kunnioitetaan ja kunnioitetaan alan sääntöjä. Tämä on meidän vastuualamme. Me aina sanomme, että täytyy kunnioittaa kansainvälisiä yleissopimuksia. Sanomme tämän kaikissa päätöslauselmissa. Mutta miten konkreettisesti tämä velvollisuus toteutuu, kun läksytämme myös muita toimielimiä? Okay, um, if we begin with Mr. Tudoraj, we have to... Tudoraj, meidän tulee päättää kello 12.15. Tulkaus päättyy ja mm, paljon kysymyksiäkin on esitetty. Uh, um, and many thanks for the questions. I'll be very brief. First question was on statelessness and the identification. Tämä identifiointiprosessi. Tässä kohdan meillä ei ole mitään EU-puitteistoa joudumme luottamaan jäsenvaltioihin ja niillä on lainsäädäntöä tietysti, jotka kattavat nämä kohdat ja on tärkeää sanoa, että identifiointiprosessissa, joka tehdään osana palautus- ja takaisinottosopimuksia, yhtäkään palautusta ei voida tehdä ilman, että se kolmas maa hyväksyy tämän palautuksen. Ja sekin toimii lisätakuna. Palautuksen kestävyys tässä kohdin minusta meidän täytyy katsoa kahta eri näkökulmaa. Itse koko tämä prosessi ja on sellainen, jota valvotaan kansallisten prosessien ja viime aikoina myös tämä erittäin kattava mandaatin puitteissa, joka Frontexilla on. Ja kun puhutaan integraatiosta, niin kun pidetty henkilö palaa alkuperämaahansa, niin yhä enemmän investoidaan äh, siihen, ja tämä ei keskity pelkästään palautettaviin, vaan myös yhteisöön. Ja ne kehitysvarat, joita alkoidaan integroinnin kautta, mahdollisimman pitkälti pyrimme investoimaan niihin yhteisöön, jotka ottavat takaisin palautettavia henkilöjä, jotta voidaan taata niiden kestävä toiminta. Lisäksi investoimme valvontaohjelmiin, 6-12 kuukautta ja palautettavat henkilöt, jotka on palautettu, niin sinne mennään tuonne paikan päälle katsomaan, miten prosessi on edennyt. poistumis- ja maahanmuutto. Teillä me olemme tätä valvoneet myös. Me käymme tästä suljetun ovin keskustelua ja voimme antaa yksityiskohtaisempaa tietoa, milloin, millä tavalla sääntöjä jokaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpannaan. Mielestäni on tärkeää huomioida myös tuomioistuimen päätös tältä kesältä, joka koskee näitä maahantulokieltoja ja millä tavalla jäsenvaltioiden tulisi niitä tulkita. Viimeinen kysymys se, millä tavalla varmistamme sen, että palautuksessa kunnioittaa ihmisoikeuksia, kunnioittaa niitä eri takeita, joita lainsäädännössä on Me emme voi hyväksyä sanaa massa äh, kuljetukset, massapalautukset, sillä joka ikinen palautus perustuu yksilökohtaiseen päätökseen ja yksilökohtaiseen arvioon jokaisesta yksittäistapauksessa. Mitään kollektiivisuutta siis ei ole tässä olemassa. Nämä yksittäiset arviot ovat arviot, joita täydennetään myös valvontajärjestelmää. Kaikki palautuspäätökset ovat oikeusjärjestelmän puuttumisen tulosta ja kaikki ne turva, turvamenettelyinen, jota se sisältää. Sitten meillä on erittäin vakaa valvontajärjestelmä käytössä, jota vahvistetaan vielä enemmän tässä uudessa Frontexin mandaatissa viime vuodelta, mikä merkitsee sitä, että kaikki palautusoperaatiot valvovat jotta voidaan varmistaa se, että ihmisoikeuksien kunnioitus katetaan myös tässä osassa palautusprosessia. Ja olemme keskittyneet voimakkaasti näissä missioissamme siihen, että olemme keskittyneet uusiin rikkomusmenettelyihin ja katsoneet niitä jäsenvaltioita, joissa meidän mielestämme valvonta ei ole riittävästi hoidettu. Kiitos. Thank you. And Mr. Legeri, please. Kiitos, herra Legeri. Olkaa hyvä. Much, uh, Mr. Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Sitten kun katsotaan näitä turvapaikkahakemuksia, jotka on hylätty, ja sitten kuinka paljon on ihmisiä, jotka palautetaan, jos nyt katsotaan, 61 prosenttia on tämä hyväksymisaste, niin tämä absoluuttinen luku vuonna 2015 Kyse oli miljoonasta henkilöstöä. eli tämä ero on kuitenkin 400 000 henkeä. Eli tämä on kuitenkin huolestuttava tilanne, kun on henkilöitä, joilla ei ole mitään oikeutta oleskella eikä työoikeutta, niin tämä johtaa sitten tilanteeseen, jota ei ole hyvin säädelty jäsenvaltioissa. Ja sitten tämä perusoikeuksien noudattamisen seuranta. No meillä on käytännön sääntöjä virastossa näiden palautusten suhteen. Ja siellä on puhuttu juuri näiden ihmisten humanitaarisesta ja lääketieteellisestä tilasta. Se on kytköksissä tiettyihin sääntöihin. Ja vuonna 2017 virastossa on ollut 86 tarkkailijaa, ja olemme pyrkineet siihen, että kun jäsenvaltiot eivät pysty hoitamaan valvontaa kansallisesti, niin silloin virasto lähettää eurooppalaisia tarkkailijoita. Ja sitten on toinenkin ero. Eli jos lennot ovat erityisen arkaluontoisia, eli lentoja maihin, jotka ovat lähe, vähemmän lähinnä standardeamme, erityisesti mitä tulee tiettyjen periaatteiden noudattamiseen, niin sitten toimimme niin, että näillä lennoilla on aina tarkkailijoita mukana. No sitten kehityspolitiikka. Raja- ja rannikko vartiostoviraston osalta? No, meillä on tiettyjen maiden kanssa kansainvälistä yhteistyötä ja kyse on maista, joiden kanssa Euroopan unionilla on tällaista kompakt politiikkaa kuten sitä kutsutaan. Niin me tiedämme, että on muitakin välineitä, erityisesti talouden kehittämisen alalla. Kiitos. Mr. Lewis, please. Thanks very much and, um... Kiitoksia. Aivan nopeasti haluaisin vastata kestävyyskysymykseen. Meillä on siis ehdoton palauttamiskielto ja myös kirjoituksen kielto. Meidän toimistamme työstää sitä, mitä kestävyys tarkoittaa ihmisoikeuksien näkökulmasta. Helmikuussa saamme aikaiseksi ohjeistusta ja suosituksia tästä aiheesta. Olemme toki kommentoineet tätä jo, kun olemme käsitelleet ihmisoikeuksia haavoittuvissa tilanteissa. Silloin kun henkilö palautetaan, niin on varmistettava, että ainakin minimitaso ihmisoikeuksista toteutuu, eli sosiaaliturva, terveydenhuolto, elanto, koulutus, oikeus työhön ja pääsy oikeuden palveluihin. Jos näitä oikeuksia ei voida taata, niin silloin palautus ei ole kestävä. Tällä hetkellä käytännöt kyllä ovat sellaisia, että jotkut perusperiaatteet vaarantuvat. Mukaan luettuna ne hallitukset, joiden kanssa nyt neuvotellaan virallisista sopimuksista, esimerkiksi Libya. Miten Libya tällä hetkellä voidaan pitää kumppanina, kohtuullisena kumppanina? kumppanina tällaiselle sopimukselle. On myös muita esimerkkejä tästä. No sitten mainitsin joukkokarkotukset alustavissa kommenteissa. En tarkoittanut, että, e, että kyse olisi e, joukko toiminnoista siinä mielessä, että, että tehtäisiin muita kuin yksilökohtaisia päätöksiä, vaan puhuin vain suurista ihmisjoukoista. Eli näillä ihmisillä ei ole oikeutta olla tietyn maan alueella. Silloin kun harkitaan palautusta monien ihmisten kohdalla, niin silloin järjestelmä on jollakin tavalla rikki. Joko niin, että katsotaan turvapaikkajärjestelmää vain ainoana ratkaisuna äh, myöntää lupa oleskella. Palautuksen ei tulisi olla ainoa vaihtoehto. On myös muita ratkaisuja poliittisesti ja käytännöllisesti löydettävissä, jotka eivät johda niihin perusoikeusvelvoitteisiin tai mahdollisiin rikkomuksiin, joita palautus aiheuttaa. Olisi, olla, olisi syytä olla hyvin mm, epäluuloinen silloin, kun tällaisiin joukkopalautuksiin tai karkotuksiin täytyy turvautua, joskus myös pakkopalautuksiin. Kiitos. Thank you very much to all three. Kiitos meidän panelisteillemme. Kiitos siitä, että olitte vieraanamme ja kiitos kollegoille korkealaatuisista kysymyksistä, puheenvuoroista. Tapaamme iltapäivällä kello 14.30. Kiitos.